Dear colleagues, can we start the session? Kiitoksia, kollegat. Tämä kokous menee nettiin, eli käyttäytykää sitten sen mukaisesti, olkaa kiltisti ja hymyilkää. Ja tämä on tärkeää kansalaisillemme, että he näkevät meidät tällä tavalla, mutta tämä on tärkeä kokous ja toivotan tervetulleeksi hyvin lämpimästi kaikki kollegat, jotka ovat tulleet kansallisista parlamenteista keskustelemaan kanssamme tänään. Ja sanoisin vielä, että tänään että sekä neuvosto että komissio ovat paikalla ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun hyväksyttiin komissiossa uudet sääntelypuitteet. Eli meillä on etuoikeus. Komission jäsen Haan tekee tämän samaan aikaan nyt ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa, kun te olette paikalla. Eli myöskin kansalaiset parlamentit ovat edustettuina ja sitten Ivan Wendel on aluekehitysministeriöstä Puolasta ja edustaa siis puheenjohtajavaltiota Puolaa. Myös kolme kansallisten parlamenttien kollegaa käyttää puheenvuoron keskustelun aluksi kolmesta jäsenvaltiosta. Ernst Hinsken Saksan liittopäiviltä. Ja sitten Laszlo Habis Unkarin parlamentista ja Vili Trofenik Slovenian parlamentista. Myöskin haluaisin lyhyesti selittää, että meillä on näitä puheita, ja sanon aluksi nyt muutaman sanan tästä itse aiheesta, ja sen jälkeen komission jäsen Haan käyttää puheenvuoron ja ministeri Jemene Bendel ja sitten kolme kansallisen parlamentin kollegaa ja sen jälkeen aloitamme keskustelun ja kaikki kollegat kansallisesta parlamentista ja Euroopan parlamentista voivat käyttää puheenvuoron. Pyydän teitä täyttämään tämän kaavakkeen, joka teille on annettu Eli kun tiedämme, kuinka monet haluavat käyttää puheenvuoron, voimme päättää siitä, kuinka monta sekuntia tai minuuttia annamme kullekin puhujalle. Eli koittakaa tämäkin hoitaa mahdollisimman pikaisesti. Sitten myöskin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtajana Euroopan parlamentissa sanoisin muutaman sanan siitä, miksi tämä kokous on meille niin tärkeä ja miksi on niin tärkeää, että myös komission jäsen Haan on täällä ja ministeri Wendel. Mehän nyt tapaamme hyvin erikoisessa kontekstissa. Mehän tänään tiedämme, että Eurooppa, jossa puhutaan paljon vakaudesta, sen on keskityttävä nyt kasvuun hyvin päättäväisesti. Me tarvitsemme Euroopassa kasvua ja me tarvitsemme tulevina vuosina kasvua, joka pohjautuu perinteisille tekijöille, mutta meillä pitää olla myöskin yhä enemmän investointeja uusiin kasvutekijöihin. Eli paljon investointeja tarvitaan Euroopassa, ja kuten tiedätte, investointeihin tarvitaan rahaa. Ja investointien rahoitus on yksi haasteita, joita Euroopassa on tarkasteltava. Ja tietysti tuleva EUn budjetti, rahoitusnäkymät monivuotiset rahoitusnäkymät 2014-2020 ovat erittäin tärkeä julkisen rahoituksen lähde. Ja nyt vielä kahtena vuotena, jotka ovat jäljellä tätä kautta, meidän täytyy tehdä kaikkemme, voidaksemme varmistaa, että seuraavassa budjetissa investoidaan politiikan aloihin, joista saadaan paljon tuottoa, jotka vetävät puolensa myöskin yksityistä rahaa rahoitusmarkkinoilta ja meidän täytyy sijoittaa myöskin politiikkaan, jossa on kapasiteettia siirtää investointeja, muuttaa investointimalleja ja siirtää Eurooppaa kohti investointeja ja kasvua, jotta voimme saavuttaa pitkällä aikavälillä kestävän kasvun. Näin työpaikat, jotka syntyvät, eivät häviä huomenna nouseviin talouksiin. Ja sitten ensimmäinen poli- uuden politiikan paketti. Komission jäsen Hahn sai oman politiikansa ensimmäisenä pakettina hyväksytyksi mm, komissiossa. Eli meillä on nyt neuvottelut uudesta paketista ja samaan aikaan neuvotellaan monivuotisista rahoitusnäkymistä ja nämä neuvottelut jatkuvat. Ja parlamentin rooli budjettineuvotteluissa – voi sanoa, että se on rajallinen siinä mielessä, että me annamme vain suostumuksemme, mutta poliittisesti viimeisen kahden vuoden aikana me olemme rakentaneet tavan puhua hyvin lujaan ääneen tulevasta budjetista. Eli poliittisesti roolimme on paljon voimakkaampi kuin muodollisesti. Kuitenkin, kun on neuvoteltu sääntelypuitteista kohesiopolitiikan alalla – me olemme nyt yhteispäätösmenettelyssä, joka on siis tavanomainen menettely. Eli me olemme samalla viivalla neuvoston kanssa ja parlamentin rooli on erittäin keskeinen. Ja nyt tänään ei tarvitse aloittaa alusta, koska olemme tehneet Haanin kanssa työtä ja aluekehityksen pääosaston kanssa yhteistyötä viimeisen parin vuoden aikana hyvin tiiviisti. Meillä on ollut paljon kokouksia, monissa asioissa on saatu aikaan yhteisymmärrystä ja ymmärrämme nyt toisiamme paremmin, meillä on enemmän luottamusta toisiimme. Ja varmaan tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa lop- voimme tämän ensi vuoden loppuun mennessä saada päätökseen neuvottelut sääntelypuitteista. Ja sitten vielä yksi asia. Myös neuvoston kanssa Euroopan parlamentti on aloittanut työn liittyen seuraavaan politiikkaan. Troikassa siellä on puheenjohtajavaltio Puola, mutta myöskin Tanska ja Kypros. Meillä on yhteyksiä ja puitteet tälle yhteistyölle. Ja sitten on teidän roolinne, tehän tunnette sen paremmin kuin minä, mutta vahvistaisin vielä, että tämän politiikan ja sääntelypuitteiston osalta Teillä on oranssi kortti kädessänne, mutta toivon, että käytätte sitä viisaasti, jotta tästä prosessista tulee sujuva ja jotta sitä on apua teidän talouksellenne ja koko Euroopan taloudelle. Ja olemme selittämässä täällä asioita, joista haluat ehkä tietää seuraavan vuoden aikana. Ja me luotamme myöskin yhteistyöhalukkuuteenne ja tukeenne, jotta kohesiopolitiikasta saataisiin kasvua ja jotta elämänlaatumme Euroopassa paranisi. Eli sitten pyytäisin, että komission jäsen Haan esittelee meille En nyt tiedä, kuinka yksityiskohtaisesti haluta puhua, mutta kuitenkin näistä uusista sääntelypuitteista kohesiopolitiikan alalla. Eli komission jäsen, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, professor Hübner. Dear Danuta, Paljon kiitoksia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien jäsenet, hyvät kollegat. Kuten jo kuulimme, tämä kokous lähetetään suorana netin ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös kaikki Euroopan kansalaiset, jotka seuraavat meitä internetin välityksellä. Minulla on suuri ilo ja kunnia olla täällä tänään paikalla – sinä päivänä, kun komissio hyväksyi eri säädöstekstit, jotka liittyvät rakennerahastoihin, ja että minulle tarjoutuu mahdollisuus esittää teille ensimmäinen selvitys tästä lainsäädäntöehdotuksestamme, joka koskettaa uutta kohesiopolitiikkaa kolmannen parlamentin välisen kokouksen yhteydessä. Kohesiopolitiikka on tärkeä koko Euroopan kannalta. Se on tarkoitettu teille kaikille ja minä haluaisin kiittää Rigivaliokuntaa ja sen puheenjohtaja Danuta Hybner tästä erinomaisesta mahdollisuudesta puhua teille. Tänään alkaa kohesiopolitiikan uusi aikakausi. Unionin tilapuheessa Barroso ilmoitti, että nyt tarvitaan uudistuksia. Nämä ehdotukset luovat perustan tälle unionin uudistustyölle. Se tarkoittaa uuden aikaista investointipolitiikkaa Euroopan unionissa ja unionia varten. Tätä todellakin nyt on kaivattu kansalaisten kannalta tärkeänä asiana, sitä on pidetty, mutta myöskin talouden ja ympäristön kannalta tämä on erittäin tärkeää. Kyse ei ole vain ainoastaan omasta aikaansaannoksistani, vaan monien monien ajatusten kokonaisuus, näiden konsultaatiokierrosten aikana, ja Danuta viittasi niihin moniin kokouksiin ja tapaamisiin, joita virallisella ja epävirallisella tasolla järjestettiin alue- ja paikallistason viranomaisten ja kansallisten viranomaisten kanssa. Mutta tämän parlamentin ja kansallisten parlamentin jäsenet ovat olleet korvaamattoman arvokkaita informaation lähteitä ja haluaisin kiittää teitä kaikkia osoittamastanne tuesta. Tulokset osoittavat, että ponnistelusta on ollut hyötyä ja olen iloinen voidessani sanoa, että me olemme saavuttaneet tavoitteemme. Mutta tämä pätee tietenkin ainoastaan minuun, koska teidän tehtävänne vasta on alkamaisillaan, niin kuin Danuta sanoi. Tästä alkavat pitkät neuvottelut, jotka tulevat kestämään vuoden päivät. Mutta olen iloinen voidessani sanoa, että me olemme saavuttaneet sen, mitä olemme pyrkineet oman kauteni aikana komissaarina. Tässä muistuttaisin näistä virstanpylväistä. Muistatte varmaankin hyvin, että alku oli aika hankalaa. Kohesiopolitiikan imago oli todellakin kärsinyt kolauksen ja toteasin uudemman kerran, että 84 konvergenssialuetta on olemassa ja lukujen perusteella voidaan arvioida, että niitä tulee olemaan vain ainoastaan 68. Eli tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 34 miljoonaa eurooppalaista nauttii paremmasta elämästä kuin aikaisemmin, ja tämä on kiistaton fakta. Ja viidennen kohesiokertomuksen päätelmissä toteamme, että Eurooppa tarvitsee vahvaa toimintaa ja tulosperusteista kohesiopolitiikkaa, jonka avulla todellakin voidaan saavuttaa 2020-strategiassa esitetyt tavoitteet ja sitä kautta saavuttaa talouskasvua ja työpaikkojen luontia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kohesiopolitiikan merkitys tulee pysymään keskeisenä, kuten monivuotisessa rahoituskehyksessä sanotaan, joka hyväksyttiin tämän vuoden kesäkuussa. 336 miljardia plus 40 miljardia uudesta Connecting Europe-rahoitusvälineestä antaa mahdollisuuden rahoittaa tärkeitä projekteja. Mutta kuten tiedätte, niin edessämme on vielä suuria haasteita ennen kuin tämä varsinainen toiminta voi käytännössä alkaa. Niin kuin Danuta totesi, me emme aloittaneet aivan tyhjästä. Danuta aikanaan komissaarina teki jo tärkeitä päätöksiä politiikan koordinoimiseksi ja Lissabonin strategian mukaisesta korvamerkitsemisestä. Tämä päätös toimi. Vuoden 2008 taloudellinen kriisi ja nykyiset käänteet ovat osoittaneet, että meidän täytyy mennä vielä ede, ete, pidemmälle, erityisesti näinä säästön aikana. Meidän täytyy tarkkaan miettiä, mihin me investoimme. Meidän täytyy katsoa tavoitteita ja löytää ehdollisuuden periaate, mutta samalla unohtamatta tiettyjä houkuttamia. Monivuotisissa kehyksistä käy ilmi, millä tavalla rahoja tullaan jakamaan. Eli me voimme tästä nähdä, että paljonko varoja on käytettävissä tiettyjä alueita varten ja tiettyjä projekteja varten, riippuen alueen tarpeista ja olos, toimintaolomahdollisuuksista. mahdollisuuksista. Tällä hetkellä me keskitymme edelleen köyhiin alueisiin. 71,5 prosenttia käytettävissä olevista varoista menee noin 120 miljoonalle varoja kipeimmin kaipaamalle henkilölle. Tarkoituksena on investoida infrastruktuuriin ja tehostaa taloutta, jotta unionista tulisi vastustuskykyisempi. Tämä on hyödyllistä toimintaa, sillä kun huomioidaan, että kaksi kolmannesta kaikesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden viennistä suuntautuu unionin rajojen sisäpuolella, ja me olemme havainneet, että Puolassa investoitu euro tarkoittaa 46 senttiä kaikille 15 jäsenvaltion unionille. Ja tästäpä syystä tämmöinen keskittämistoimenpide on erittäin tärkeä, jos me haluamme saada todellisia tuloksia aikaiseksi. Saan nyt siirtyä tähän itse lainsäädäntöpakettiin. Tavoitteenani on ollut aina yksinkertaistaminen. Tästäpä syystä olemmekin keskittyneet siihen, että miten voisimme yksinkertaistaa kohesiokehystä. Ja tästäpä syystä me ehdotammekin mm, määräysten ja sääntöjen harmonisointia ja valvonnan harmonisointia ei ainoastaan eri rahoitusvälineiden välillä, vaan, my- vaan myöskin kalastus- ja meripolitiikan alalla. Me olemme ehdottaneet, että meillä olisi yksi yleisasetus, jossa viitataan yleisiin periaatteisiin viiden rahoitusvälineen osalta ERDFn, Kohesorahaston, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan maatalous- ja maaseudun kehittämisrahaston ja Euroopan kalastus- ja merenkulkurahaston osalta. Näin tarkoituksena on tehostaa varojen saatavuutta ja koordinointia, koordinointia ja nyt ensimmäistä kertaa me olemme onnistuneet saamaan nämä rahastot yhden yleisasetuksen alaisuuteen. Jotta me voisimme keskittyä tuloksellisuuteen ja harmonisoidumpaan toimintaan, niin siihen liittyen näette tässä monia, monia tietoja, jotka korostavat juuri tämän tyyppistä toimintaa. Ja kun katsotaan nykyistä taloudellista tilannetta, niin on käynyt selväksi, että kohesiopolitiikan kautta pitää saada aikaiseksi taloudellista kasvua ja työpaikkoja. Kuten sanottu, tarkoituksena on parantaa taloudellisen alan toimintaa, kehitystä on edistettävä, jälkeen ja niitä alueita täytyy tukea juuri Euroopan unionin alueella. Kaikki alueet kehitystasostaan luo riippumatta pitäisi saada olla mukana tässä yhteisessä kasvuprojektissa. Ja yksi esimerkki tästä olkoon se, että nuorisotyöttömyys on jotain sellaista, mitä me emme voi hyväksyä, riippumatta siitä, missä, mistä maasta puhutaan, ja olipa sitten työttömyysaste 8, 20 tai jopa pahimmassa tapauksessa 50 prosenttia. Ty- nuorisotyöttömyyttä on vähennettävä. Ja lisäksi meidän täytyy jatkaa Euroopan integraation tiellä ja välittää kansalaisille selkeä vastuu siitä, että miten tärkeä yhteistyö unionin ulkopuolisten toimijoiden ja unionin tai oman maan rajojen ulkopuolisten toimijoiden kanssa Tänään en voi antaa teille mitään tarkkoja lukuja per alue, mutta meillä on kuitenkin koko rahoituskauden osalta kokonaisbudjetti olemassa, mutta voin sanoa, että kun katsotaan nykyisiä lukuja, niin tukikelpoisuuden osalta tilanne on seuraavanlainen. Erityisesti nämä siirtymävaiheessa olevat alueet, niin niiden osalta me käytämme reilua lähestymistapaa, jonka mukaan alue, ne alueet, joilla on samanlaisia ongelmia, niin niitä kohdellaan myös samalla tavalla. Miten varoja käytetään? Sopimuksessa sanotaan, että tarkoituksena on ero, vähentää eroja jäsenvaltioiden välillä ja alueiden välillä, mutta meidän täytyy vain sopia siitä, että miten me tähän tavoitteeseen pyrimme. Kuten sanoin, että minä todellakin haluan, että kohesiopolitiikasta tulisi keskeinen väline Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän takia me tarvitsemme uuden lähestymistavan, eli että keskitymme tiettyyn, tiettyihin projekteihin, niin kuin Eurooppa 2020 strategiassa sanotaan. Meillä on tietty määrä strategian mukaisia tavoitteita, mutta alueilla on myöskin toimintamahdollisuus ja jouston mahdollisuus, eli he voivat omien tarpeidensa mukaan pyrkiä saavuttamaan nämä asetetut tavoitteet. Lisäksi meillä on sosiaalirahastoa varten tietyt minimiasteet, 25 prosenttia vähemmän kehittyneissä alueissa, 40 prosenttia transitioalueilla ja loput sitten näillä hyvin kehittyneillä alueilla. Ja lisäksi olemme sitoutuneet siihen, että varoja keskitetään tiettyihin prioriteettialueisiin ja tavoitteisiin, eli työpaikkojen kasvun ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Miten tämä suunnittelutyö käytännössä toteutetaan? Tästä käy ilmi, että me esitämme yhteiset kehykset viidelle rahastolle, joiden kautta yritetään saada nämä tavoitteet toteutettua niin kuin 2020 strategiassa sanotaan. Kuten sanoin, niin oli erittäin tärkeää, että me keskitymme tähän integroituun suunnitteluun ja näin päätimmekin, että jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus ottaa käyttöön sellaisia projekteja, joihin käytetään useamman rahaston varoja. Jäsenvaltiot sitten tältä pohjalta luovat yhteistyön sopimuksia, joihin liittyy myöskin operatiivisia ohjelmia ja niistä sovitaan myöskin komission kanssa. Ja kuten sanottu, haluan aina, että kaiken tason hallinnat ovat tässä mukana, erityisesti alue- ja paikallishallinnon toimijat. Ja tästäpä syystä onkin suunnitteilla, että otetaan käyttöön eurooppalainen hyvien käytäntöjen menettelytapa – mutta unohtamatta kuitenkaan tätä monitasoista hallintotoimintaa. Tässä näkyy tämä temaattinen lähestymistapa, joka perustuu 2020 strategiaan. Tästä löytyvät ne prioriteetit, jotka me olemme rahastokohtaisesti tunnistaneet. Tarkoituksena on panostaa pk-yritysten toimintamahdollisuuksiin, ja sellaisiin toimiin, joiden kautta saadaan uusia yrityksiä luotua ja uusia yritysmalleja kehitettyä. Sitä kautta voidaan saada aikaiseksi taloudellista kasvua. Ja tähän semattiseen keskittymiseen palaan vielä hiukan myöhemmin. Kun olemassa olevia resursseja kohdistetaan yksittäisiin toimiin, niin se on hyvä, mutta se ei vielä riitä. Tärkeää on, että jäsenvaltiot ja alueet heti alkuvaiheessa esittävät itselleen ja projekteilleen selkeitä tavoitteita, jotta voidaan sitten säännöllisin välein seurata toimien edistymistä ja ohjelmahallinnoitsijat vastaavat tästä seurannasta. Monet teistä varmaankin olette kuulee tästä ehdollisuusperiaatteen käyttöönotosta ja me toillaillakin toivomme, että varoja käytetään siellä, missä ne toimintamahdollisuudet ovat parhaat mahdollisuudet. Ja jos me tiedämme, että näille, näiden projektien toteuttamiselle ei ole olemassa mitään sel- selviä esteitä näkyvissä. Ja ennen kuin uusia ohjelmia hyväksytään, niin ke- tietyt kriteerit käydään läpi. Ja nämä kriteeritkin ovat selkeästi ilmoitettuna, joten nyt voidaan puhua todellisesta avoimuudesta ja näin voidaan myöskin seurata, ovatko kriteerit tulleet täytettyä. Ja mitä tulee alueen paikallistason innovointia, tutkimus- ja kehitystoimintaan. Tarkoituksena on panna täytäntöön Small Business Act-asetusta ja keskeisimpiä direktiivejä, jotka liittyvät muun muassa hiilidioksidipäästövähennyksiin, uusien, uusiutuvien energialähteiden käyttöön tai kattavaan alueelliseen liikennesuunnitteluun tai työmarkkinapolitiikkaan. Paljon työtä on siis vielä edessämme. Mitä tulee tähän ex post-ehdollisuuteen, niin meillä on olemassa selkeitä sääntöjä, jonka mukaan hyvin toimivia ohjelmia palkitaan. Kyse ei ole siitä, että nämä ohjelmat kilpailisivat toistensa kanssa, vaan me haluamme varmistaa, että ohjelmat ovat tuloslähtöisiä ja saavuttavat tavoitteensa. Me haluamme hyviä tuloksia saada aikaiseksi ja 5 prosenttia pidetään varannoissa jo, ja niitä varoja voidaan käyttää myöhemmässä vaiheessa vielä hyväksi. Ja minä todellakin toivoisin, että Euroopan parlamentti tukisi meitä tällä tiellä. Tiedän, että tätä ratkaisumallia eivät kaikki välttämättä ole vält- halukkaita tukemaan, ainakaan jäsenvaltiotasolla. Lisäksi me ehdotamme, että kohesiopolitiikan ja taloudellisen hallintotoiminnan välillä olisi selkeä yhteys. Me haluamme varmistaa, että jos joku valtio joutuu taloudellisiin ongelmiin, niin kohesiovaroja käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyväksi tilanteen korjaamiseksi. Kun puhutaan strategioista ja projekteista, niin varoja, varojen maksamista voidaan jäädyttää, mikäli tulokset eivät ole tyydyttäviä, mutta se on se viimeisin toimintamahdollisuus, sillä meidän tarkoituksena me on todellakin puuttua ongelmallisiin tilanteeseen. Eli tämä on viimeinen menettelytapa, jota sovelletaan mahdollisimman tehokkaasti, mutta suhteellisuuden periaatetta noudattaen. säätelypaketista tähän liittyen löytyy vielä yksityiskohtaisempaa infoa. Ja muutama sananen näistä varoista, erityisesti niistä, joista minä vastaan. Tarkoituksena on siis tukea kehityksessä jälkeen jääneitä alueita ja Aluekehitysrahoituksen tarkoituksena on auttaa alueita saavuttamaan 2020 strategian mukaiset tavoitteet ja lisätä alueellista kohesiota. Me keskitymme siis tiettyihin tavoitteisiin, jotka on luokiteltu vielä erityisiin prioriteetteihin. meidän täytyy keskittyä innovointi tutkimukseen ja kehitykseen, PK-yritysten toiminnan tukemiseen ja vältet, pienennettävä hiilijalanjäljen kasvo. Ja näihin kolmeen keskeisimpään tavoitteeseen varoja on ohjattava eniten ja 20 prosenttia on kohdistettava energiatehokkuustoimenpiteisiin ja vähemmän kehittyneillä alueilla tähän energiatehokkuusosioon on ohjataan myöskin suuri osa näistä käytettävissä olevista varoista. Kohesiorahaston varoilla tuetaan niitä maita ja alueita, joiden per capita BKT on alle 90 prosenttia. Me keskustemme, kes, keskitymme erityisesti ilmasto- ja kuljetuskysymyksiin ja ympäristökysymyksiin mutta meidän täytyy tehdä myöskin yhteistyötä olemassa olevien järjestelmien kanssa. 10 miljardia, lähes 70 miljardista ohjataan tähän uuden välineen käyttöön. Mitä tulee alueelliseen yhteistyöhön, senkin merkitys on keskeinen ja teille erittäin tärkeä. Me olemme kuulleet, että budjettia olisi kasvatettava alueellisen yhteistyön osalta ja tästäpä syöstä meidän budjettimme on kasvatettu 30 prosentilla nykyiseen budjettiin verrattuna. Tämän yhteistyön kautta saadaan lisättyä investointeja ja parannettua taloudellista toimintaa, mutta on tietenkin selvää, että joustoakin tarjotaan niille ohjelmille, jotka kaipaavat joustoa, jotta ne voivat vastata tiettyihin aluekohtaisiin haasteisiin. Tarkoituksena tässäkin on ollut yksinkertaistamisen tien valitseminen. Me käytämme jokaista ohjelmaa varten yhtä lähestymistapaa riippumatta siitä, missä nämä maksut on käytännössä suoritettava. Nyt meillä on käytössä siis yksi viranomainen, joka sertifioi ja yksi valvontaviranomainen. Ja kun katsotaan asetustekstiä, niin siihen siihen liittyy EGTCn uudistus ja tämän tarkistuksen mm, merkitystä on korostettu, sillä meidän täytyy varmistaa, että meillä on riittävästi aikaa muutoksen tekoa varten, mutta lisäksi meidän täytyy selkiyttää pelisääntöä ja varmistaa, että EGTC on helpompi perustaa. Meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltiolla on vähintään kuusi kuukautta aikaa EGTCn hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön uuden joustovälineen, EGTC-soveltamisalan laajentamiseksi. Sitten yksinkertaistamiseen. Monet ovat kysyneet meiltä, että voitaisiinko näitä varojen jakoon liittyviä välineitä yksinkertaistaa, ja voin sanoa, että me olemme ehdottaneet konkreettisia yksinkertaistamisvälineitä erityisesti tähän uuteen pakettiin liittyen. Ja mitä tulee sitten äh, maksukelpoisuuden määräysten harmonisointiin, Lisäksi yksinkertaistetut kustannukset ja sen, että ohjelmat voivat tarjota meille kerran vuodessa raportteja, se vähentää hallinnollista taakkaa ohjelmahallinnassa. Lisäksi otamme käyttöön uusia ATK-järjestelmiä, joka antaa mahdollisuuden e-kohesiopolitiikan periaatteiden toteuttamiselle. Sitten unionin solidaarisuusrahasto. Tähän liittyen me olemme antaneet tiedonannon ja niin siitä muutama sananen. Kun neuvostossa ei ole oltu yhtä mieltä asiasta ja kun jäsenvaltiossakaan ei asioista oltu aivan samaa mieltä, niin me olemme päättäneet, että vuoden 2005 ehdotus otetaan uudelleen pöydälle ja siltä pohjalta lähdetään viilaamaan uutta ehdotusta, joka ottaa huomioon nykyiset tarpeet. Me keskitymme vain ainoastaan luonnon katastrofeihin, mutta samalla otetaan huomioon kansanterveydellisiä vaikutteita, joita tällaisilla katastrofeilla voi olla. Me otamme huomioon myöskin sellaisia luonnonkatastrofeja, jotka kehittyvät vain hitaasti, mutta tarkoituksena on käyttää selkeitä kriteerejä näin voimme välttyä sellaisilta vääriltä olettamuksilta ja ennakkoluulot, jotka liittyvät siihen, että tietyt alueet saisivat automaattisesti enemmän varoja käyttöön kuin muut. Hallinnollista työtäkin aiotaan yksinkertaista ja me haluamme varmistaa, että tämä ehdollisuuden peruste tulee käyttöön ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että varoja maksetaan sen mukaan, miten lainsäädännön mukaisia katastrofin hallintasuunnitelmia on pantu täytäntöön. Meidän mielestämme tilanne on sellainen, että kun otetaan tällaisia uudistuksia käyttöön, niin tilanne voi kehittyä huomattavan paljon parempaan suuntaan. Tässä olette saaneet kattavan katsauksen tähän uuteen kohesiopolitiikkaan, mutta nyt teidän tehtävänänne on alueellisena, paikallisena ja kansallisena edustajina kantaa oma kortenne kekoon, varsinkin tulevien kuukausien aikana käytävissä keskusteluissa ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä kanssanne ja mikäli teillä on minulle kysymyksiä, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan ja tekemään teidän kanssanne läheistä yhteistyötä. Kiitoksia. Uh, thank you, Commissioner, uh, very much. Uh, Kiitoksia, komission jäsen. Sitten, sitten Wendel edustaa Puolaa. Panie posłanki, panowie posłowie. Szanowny... Puheenjohtaja, hyvät kuulijat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Me kaikki olemme odottaneet tämän päivän asiakirjaa lainsäädäntöpakettia vuosille 2013-2020. Monet odottivat kiinnostuneina sitä, mikä on yhden Euroopan tärkeimmän politiikan tulevaisuus. Komissio luonnosteli tätä politiikkaa tiedonannossaan vuoden 2013 budjetissa jo heinäkuussa. Jos kohta, tämä tietysti kaikki tapahtuu aika lyhyen aikajänteen puitteissa, niin haluan kuitenkin korostaa sitä, että meidän tulisi voida toteuttaa kohesiopolitiikka jo ensimmäinen tammikuuta 2014 alkaen. Tämä edellyttää hyvinkin pikaista ja tiivistä työtä neuvostossa. Avoimuutta tullaan vaatimaan, samoin yhteistyöhalukkuutta – kaikkien osapuolten tulee tehdä yhteistyötä. Nyt tällä hetkellä kaksi mikrofonia on yhtä aikaa päällä, joten kuulijan puhetta ei kuulu kauhean hyvin tulkeille. Tulkit huomattavat. Me olemme kaikki todenneet ja kuulleet viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana käytyä keskustelua kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ja olemme huomanneet, että tämä keskustelu on ollut hyvin dynaaminen, eloisakin mietintö, ja jäsenvaltiot ja instituutiot ovat molemmat hyvin virkeästi osallistuneet siihen. Ja kaikkihan loppujen lopuksi palautuu rahoitus- ja talouskriisiin. Komission ehdotus on erittäin hyvä lähtökohta, jonka pohjalta voidaan aloittaa neuvottelut. Toivomme, että neuvottelut sujuvat sujuvasti ja johtavat sellaiseen lopputulokseen, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Ehdotukset näyttäisivät tällä hetkellä ja tasapainoiselta ja näyttäisivät myös heijastelevan kaikkea sitä, mitä kohesiopolitiikasta on tähän saakka sanottu. Olemme erityisen tyytyväisiä siihen tosiasiaan, että vallitsee yleinen visio, näkemys – kohesiopolitiikasta, joka vastaa myös unionin kehitystarpeita. Kyse on kohesiopolitiikasta, joka on proaktiivisempi, ennakoivampi ja lähellä kansalaisia. Lienemme kaikki yhtä mieltä nyt tällä hetkellä siitä, että kohesiopolitiikka on olennainen instrumentti, jos halutaan saavuttaa 2020 strategian tavoitteet ja juuri tältä pohjalta komissio on myös suunnitelmiaan ja ehdotuksiaan tehnyt. Tähän sisältyy integroitu lähestymistapa ja myös tulosvetoisempi lähestymistapa koko suunnitteluun. Strategista suunnittelua tulee pönkittää niin, että pyritään samalla koordinoida unionin politiikkoja ja rahoitusvälineitä paremmin. Kestävä kehitys Euroopan unionissa voidaan taata vain, jos yksittäiset alakohtaiset toimet tuodaan saman yhden ja saman holistisen strategian alle. Se tarkoittaa sitä, että strategioiden täytyy olla toisiaan täydentäviä eikä ristiriidassa keskenään. Tällainen tulosvetoinen kohesiopolitiikka, tuloksiin suuntautuva on asia, jota täytyy avittaa ex ante ehdollisuudella ja automaattisemmalla keskittymisellä. On erittäin tärkeää, että jäsenvaltiot ymmärtävät sen, että ehdollisuus ei ole mitään, mikään rangaistus. Ei, se on porkkana, joka rohkaisee toimien parempaan tehokkuuteen ja tehoavuuteen ylipäänsä kohesiopolitiikan alalla. Jäsenvaltioiden on tärkeää olla joustavia, kun kehittävät omia alueidensa kehityssuunnitelmia. Komission ehdotukset ovat tässä tältä kantilta ajatellen vähän pettymystä tuottavia. Haluaisin kiittää komissiota sen innovatiivisista ratkaisuista, erityisesti kun ajatellaan alueellisia ja urbaaneja kaupunkialueen ulottuvuuksia. Nämä ovat molemmat tärkeitä aloja, kun ajatellaan aluekehitystä. Kohesio politiikasta käytävä keskustelu heinäkuun komission ehdotusten pohjalta osoittaa, että tietyt asiat edellyttäisivät vielä syvällisempää analyysiä ja keskustelua neuvostossa. Kun olemme toistaiseksi tehneet tällaista epämuodollista maaperän tutkiskelua, niin on tode- käynyt ilmi, että tietyt ulottuvuudet, mukaan luettuna tämä niin sanottu Connecting Europe Facility ja uudet kategoriat, kuten tällaiset siirtymäajan alueet, niin ovat olleet ihan hyvin tervetulleena vastaanotettu asia. makroehdollisuus, rahoitushallinta ja niin sanottu ring fencing, eli varojen kohdentaminen ovat kaikki hyviä asioita ja uskon, että Puola puheenjohtajavaltiona tulee kyllä hyvin hallitsemaan näitä neuvotteluprosesseja. Rakennerahastotyöryhmä tulee olemaan neuvotteluiden peräsimessä neuvostossa. Komissaari Haan tulee esittämään tämän komission ehdotuksen yleisten asioiden neuvostolle 11.10. ja 13. ja 14. lokakuuta neuvottelut pääsevät käyntiin. Puheenjohtajavaltio Puola pyrkii siirtymään varsinaisiin neuvotteluihin mitä pikimmiten, ja sen vuoksi olemme riippuvaisia jäsenvaltioista. Luotamme jäsenvaltioihin, jotta nämä analysoivat tätä asetusehdotusta hyvinkin tiiviisti. Haluaisimme aloittaa neuvottelut lokakuun toisella puoliskolla eh, nimenomaan keskustelemalla strategisesta suunnitelmasta. Olemme ehdottaneet seminaaria, johon osallistuisivat komission eh, jäseniäkin. Se käsittelisi strategista eh, ohjelmointia joululomien vuoksi. Neuvot- Aikaa on vain pari kuukautta toivomme voivamme pitää 11 kokousta, joissa tarkoitus on keskustella temaattisesta keskittymisestä, strategisista suunnitteluista, temaattisista kehityskuluista ja territoriaalisen alueellisen yhteistyön avainasioista. Haluaisimme alustavasti lopettaa neuvottelut näistä asioista niin, että sitten Kyproksen ja Tanskan puheenjohtajat voivat keskittyä asetuksen yksityiskohtiin tai asetusten, ja puheenjohtajavaltio tulee julkaisemaan raportin, jossa esitetään strategisia avainkysymyksiä, joukko sellaisia. Ja ne esitetään ministereille 16.12. yleisten asioiden neuvostossa. Me uskomme, että kun otamme korkean tason edustajia jo neuvotteluiden varhaisessa vaiheessa huomioon, niin tämä prosessikin saa siitä pönkitystä, pökköä pesään. Mielestäni olemme jo todistaneet ja osoittaneet sen, että olemme mielestäni kaikin tavoin osoittaneet ja todistaneet, että me pidämme Euroopan parlamenttia erittäin tärkeänä keskustelukumppanina ja me kuuntelemme tarkalla korvalla parlamenttia, tapaamme säännöllisesti esittelijöitä ja kutsumme myös arvon parlamentaarikkoja seminaareihimme neuvotteluprosessin aikana. Me toivomme, että loppujen lopuksi tämä tulee nopeuttamaan prosessia ja Euroopan parlamenttikin voi ehdotuksen hyväksyä. Um, I would like to invite Mr. Ern... Pyytäisin, että Ernst Hinske liittopäiviltä käyttäisi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen Haan. Hyvät kollegat. Koko Euroopan unioni. Euroopan aluepolitiikka Kreikka on nyt tällä hetkellä tärkeä kysymys. Kysy on vuosista 2014-2020. Ja heti aluksi haluaisin todeta, että viime vuosina Euroopan unioni on nyt laajentunut 27 jäsenvaltion unioniksi. Ja ei jäsenvaltioiden lukukasva, vaan Eurooppa yhdistyy ja elinolosuhteet alkavat olla samanlaisia. Tämä koskee myöskin rakenteellisesti heikompia alueita. No ihan lyhyesti puhuisin siitä, että aluepolitiikkona tiedän varsin hyvin, millaisia eri, millaisia eri vaiheita ja muutoksia viime vuosikymmeninä on ollut. 50 vuotta sitten Saksassa esimerkiksi alueet Bayeri ja Tsekin rajalla tai Ranskan rajan vähellä. Siellä oli hyvin köyhiä alueita, joissa talvisin työttömyys oli yli 40 prosenttia. No, tilanne on nyt parantunut. Ja hyvät kollegat, te varmaan kaikki tunnette omissa maissanne alueita, joissa on aikaisemmin ollut köyhyyttä, mutta joista on kehitetty rikkaita alueita ja joissa on hyvä asua. Se, että voidaan edistää elinolosuhteiden yhtenäistämistä, se on suuri plussa alueille, mutta vielä enemmän Euroopalle. Monet arvostelevat Euroopan unionia, mutta täytyy muistaa, että monet alueet ovat eri tavoin hyötyneet Euroopasta, esimerkiksi kohesiorahastosta, ja monet köyhät alueet ovat nyt kukoistavia, menestyviä alueita. Hyvät naiset ja herrat, on selvää, että kautena 2007-2013 EUn alueet ovat edistyneet 355 miljardia euroa, jotka on käytetty EUn kohesiopolitiikkaan, olivat ja ovat hyvä investointi taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisen kohesion kannalta Euroopassa, mutta myöskin kun ajatellaan työllisyyttä ja kasvua. Täytyy vielä mainita, että Saksa oli suurin nettomaksaja ja viideksi suurin vastaanottaja. Ja tätä viimeistä kohtaa erityisesti haluaisin korostaa. Ja millaisia tavoitteita tällä politiikalla sitten on? No, niitä on kolme. Ensinnäkin alueiden lähentyminen, joissa on alle 75 prosenttia BKTstä EUn keskiarvoon verrattuna. Nämä alueet saavat tukea ja näitä alueita tuleekin edistää. Ja tässä kohtaa tämä apu on juuri kaikkein tärkeintä. Toiseksi alueilla, joilla nämä kriteerit 2006 täyttyivät, niille on vähittäinen tukien poistuminen. Muut alueet voivat saada vähemmän rahoitusta liittyen työllisyys- ja kilpailukykykysymyksiin, eli Euroopan sosiaalirahastosta ja aluekehitysrahastosta voidaan auttaa näitä alueita. Meille saksalaisille tällainen tuki on erityisen merkityksellistä, jotta hyvinvointieroja heikoimpien ja vahvempien välillä voidaan pienentää. Kolmanneksi, alueellinen yhteistyö ja rajat ylittävä yhteistyö aluekehitysrahaston kautta myöskin on ottanut askeleen eteenpäin. Ja nyt haluaisin vielä viitata siihen, että kohesiopolitiikan rakenne on meidän mielestämme kaiken kaikkiaan arvokas. Ja siksi mielestäni on ihan oikein, että uusissa rakenteissa on pohjauduttu vanhoihin rakenteisiin. Saksalaiset kollegani myöskin osavaltiotasolla ovat tästä samaa mieltä. Ja kaksi kollegaa Saksan liittopäiviltä on täällä Vos ja minä ja myöskin kolme johtavaa aluepolitiikkoa, ministeriä osavaltioista, esimerkiksi Markov ja Schneider. Komission uusi ehdotus, jota odotamme 12. lokakuuta, haluaisin nyt ottaa kantaa jo julkistettuihin komission kantoihin ja sanoisin, että toivomme, että monet muutkin asiat otetaan vielä huomioon. Ja nyt oli ihan varma, että pohjana on nyt se sitten, mitä meille esitellään 12. lokakuuta. Eli kun ajatellaan 370 miljardia, 40 miljardia menee infrastruktuureihin, Connecting Europe, ja kohesiopolitiikassa 336 miljardia euroa on vielä käytössä. Se on vähemmän kuin tällä rahoituskaudella. Eli 19 miljoonia tai 19 prosenttia vähemmän. Aluepolitiikan puolustajana olisin toivonut enemmän varoja, mutta EU varojen käyttöä täytyy nyt rajoittaa. Ja tämä johtuu ylisäännellystä taloussääntelystä ja yli 200 miljardia otetaan konvergenssitavoitteista vähemmän kehittyneille alueille, eli noin 17 prosenttia varoista, ja sekin on hyvä. Ja 69 miljardilla täytetään näitä varoja, erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, Kypros ja on poikkeus, ja myöskin Portugali saa tätä tukea. Ja tämäkin on hyvä mutta me tarvitsemme tätä vaiheittaista poistamista. Konvergenssitavoitteen alueomaista kaksi kolmasosaa tarvitsee tämänhetkisen tason mukaisia tukia, ja kaikki alueet, jotka kuuluvat konvergenssitavoitteeseen ja joissa bruttokansantuote henkeä kohti 75 prosenttia EUn keskiarvon yläpuolella, silloin ne pitäisi ottaa mukaan tähän turvaverkkoon. Myöskin pitäisi luoda siirtymäkategoria tietyille alueille, ja alueiden pitäisi hyötyä siitä silloin, kun niissä on 75-90 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli 39 miljardia on siis varattu tähän. Naiset ja herrat, olen jo puhunut tästä hienosta rakenteesta, eikä ole mitään tarvetta ottaa käyttöön uusia välikategorioita alueiden osalta, joissa bruttokansantuote henkeä kohti 25-9 prosenttia, kuten tällä tukikaudella. Niitä ei tuettu tällä tavoin. Ja tähän oli syynä se, että tuet keskittyivät ja kaikki tuet pitää aikatauluttaa ja ne pitää vähitellen poistaa käytöstä. Ja alueet, joilla on erityisiä ongelmia, ne voivat niin kuin tähänkin asti saada lisätukea paremmilta alueilta. Ja siksi kritisoin sitä, että halutaan ottaa käyttöön uusi taso, ja johon menisi noin 10 prosenttia näistä varoista. Mielestäni nämä varat olisi paras käyttää muilla aloilla. Ja kaikki muut alueet, kilpailukykyiset alueet, ovat myöskin tukikelpoisia liittyen alueellisesta kilpailukyvystä ja työllisyydestä ja tähän liittyy 350 miljardia euroa. Ja tämä siis vastaa vanhoja rakenteita. Ja alueellisen yhteistyön tavoitteena tavoitteisiin varataan 12 miljardia euroa ja kaukaisten ja harvaan asuttujen alueiden varalle on vielä varattu miljardi euroa. Sitten vielä yksi käytännön asia. Kun on kaksi aluetta, ja joissa on vierekkäin niiden elo, välinen ero ei saisi olla yli 20 prosenttia. Kilpailua pitää tietysti aina olla, mutta kuitenkin tämä 20 prosenttia sääntö olisi parannettavissa. Jo 15 prosenttia on lukema, jossa pitäisi tasoittaa tilannetta heikommassa asemassa olevan alueen hyväksi. Kyse ei ole siitä, että normit vaihtuvat aina. Se ei ole kestävää kehitystä. Komission jäsen Haan puhui siitä, millainen kohesiopolitiikka tulee olemaan tulevaisuudessa hänen mielestään. Minä tuen sitä, että kohesiopolitiikka yhdistettäisiin Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin ja että näin sitä voitaisiin edistää älykkäästi ja tukea sillä kestävää kasvua. Tämä tehtävä koskee vähemmän kehittyneitä ja myöskin vahvempia alueita Euroopassa. Ja siksi, kuten komissiokin, minä katson, että vuoden 2013 jälkeen kohesiopolitiikkaa pitää jatkaa kaikilla Euroopan alueilla. Ja olemme kuulleet, että meidän pitää miettiä painopistealueita investoinneille jotka kattaa koko EUn. Maatalousrahasto, maaseudun kehitysrahasto, kalatalousrahasto ja niin monet muutkin rahastot ovat tässä mukana, kuten Haan jo totesi. Sen jälkeen jokainen jäsenvaltio tekee kehitysstrategian komission kanssa ja se laaditaan kirjallisesti. Ja se, mistä sovitaan, tarkistetaan vuosittain. Ja tämä kehitysstrategia eritellään operatiivisesta suunnitelmasta omaksi osakseen. Ja pahinta olisi, jos EUn varoja käytetään väärin tai haaskataan, ja siksi EUn mekanismit, hank- lääkkeiden tarkistamisen osalta aivan oikeita, ja näin EUn kansalaiset voivat olla varmoja, että heidän verovarojaan on käytetty oikeisiin kohteisiin. Tämä on tärkeää Euroopan kannalta ja sen kannalta, että hyväksytään kohesiopolitiikka. Saksa on jaettu 16 osavaltioon ja osavaltioiden rooli on otettava huomioon näissä sopimuksissa. Tiedän, että se ei aina ole helppoa, mutta esimerkiksi Saksan perustuslaki on otettava huomioon. Ja kun ajatellaan kohesiopolitiikan toimintaa, tulevaisuudessa pitää edistää asioita, jotka liittyvät Euroopan 2020 strategian tavoitteisiin kehittyneemmillä alueilla on vähemmän asioita, kuten uusiutuva energia tai energiatehokkuus. Ja ainakin viides osa investoinneista pitäisi muodostua kilpailukyvystä pk-yrityksissä ja innovaatiosta. Panen myöskin tämän merkille, minkä hän sanoi. Sitten nämä konvergenssialueet, ja tämäkin minusta järkevää, voivat ottaa esiin uusia asioita, esimerkiksi hallinnon rakentaminen. Mielestäni tässä on kuitenkin varmistettava, että integroitu aluekehitysstrategia tai suunnitelma on tarpeellinen ja tasa-arvotavoitteet ja alueiden välisten erojen vähentämistä voidaan supistaa. Sitten kehittyneemmillä alueilla tarvitaan lisää selvityksiä, jos halutaan käyttää varoja infrastruktuuriin. Ja Saksassa on käytetty EU-varoja ja alueellisia varoja, ja tämä on tulevaisuudessakin mahdollista. Tämä on osoittanut hyödylliseksi, ja uskon komission jäsen, että tätäkään ei unohdeta. Sitten sosiaalirahaston varat, työllisyyspolitiikka ja työllisyys ovat tässä mukana. 52 prosenttia kilpailuun, 40 prosenttia siirtotoiveihin ja sitten konvergenssialueille. Ja sitten valvontaa pitää tehostaa ja 5 prosenttia näistä varoista – pitäisi jättää maksamatta, jättää tietynlaiseen reserviin. Sitten, kun on saan päässyt tavoitteeseen aikataulussa, siitä saa palkkion. Tällainen kannuste on periaatteessa ihan oikein, mutta se ei saa johtaa siihen, että toteutetaan ainoastaan varmoja hankkeita, jotta saisi tämän 5 prosentin palkkion. Kilpailuun ja edistykseen tarvitaan myöskin innovaatiota ja riskialttiita hankkeita. Ja tällaiset hankkeet eivät myöskään saa jäädä palkkiotta. Eli kaiken kaikkiaan pidän hyvänä näitä elementtejä, jotka liittyvät uuteen tukikauteen vuodesta 2014 lähtien. Muutamassa harvassa kohdassa olisin toivinut vielä parannuksia toivotan kuitenkin, että koko Saksa voi tätä tukea. Ja hyvät kollegat, nyt olen jännittynyt sen suhteen, miten te, hyvät kollegat, miten te arvioitte komission ehdotusta. Puiteehdot ovat onnistuneet, mutta mehän kaikki tiedämme, että Piru piilee yksityiskohdissa ja toivomme, että seuraavalla tukikaudella saadaan aikaan parannuksia, jotka paraavat, parantavat elinolosuhteita ja investointeja alueilla niin, että elinolosuhteiden väliset erot supistuvat. Nyt jäsenvaltioilla on kuusi kuukautta aikaa tarkistaa ja tutustua näihin ehdotuksiin. Ja kiitoksia. Uh, thank you very much, uh, Mr. Ernst. Kiitoksia. Ja sitten Ernst Hinsken. Ja seuraavaksi Laszlo Havits, joka on paikalliskehityksen järjestön puheenjohtaja Unkarista. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Igen, tisztelt biztos úr, hölgyeim és uraim! Magyarország számára az Európai Unió szakpolitikái között... Kiitoksia. Unkarissakin kohesiopolitiikka on erittäin tärkeässä roolissa. Ei vain siksi, että me saamme suuren osan näistä tukivaroista, vaan myöskin siksi, että näin voimme tehostaa kehitystä ja Euroopan rakentamista. Ja meidän täytyy kaupunginjohtajina myöskin katsoa, miten näillä varoilla luodaan työpaikkoja ja miten ne hyödyttävät maata. Unkari on 2 prosenttia EUn alueesta, 2,2 prosenttia väestöstä, mutta sain 7,2 prosenttia näistä tuista. Ja perussääntö, joka liittyy näiden varojen käyttöön, on se, että ne eivät korvaa valtion kuluja, vaan niitä täytyy täydentää julkisen varoin. Ja myöskin yksityisiä varoja voidaan ottaa tähän käyttöön. Egerin kaupungin kaupunginjohtajana ja Unkarin parlamentin kansanedustajana voin jo kertoa siitä, että vuodesta 2007 lähtien on toteutettu kolmesta hanketta, joiden arvo, arvo oli 38 miljardia. Esimerkiksi Egerin teollisuuspuisto, korkeakoulujen rakentaminen tai sitten sadeveden keräysjärjestelmä. Unkarin tavoitteena on, että kohesiopolitiikkaa edistetään. Sillä voidaan taata parempi kasvu ja sitähän me tarvitsemme Euroopassa. Seuraavalla tukikaudella haluamme vahvaa kohesiopolitiikkaa, joka olisi oikea vastaus tämänhetkisiin haasteisiin ja jolla voidaan myöskin tavoittaa 2020 strategian tavoitteet. Eli kyse on siitä, että voimme olla mukana kansainvälisessä kilpailussa ja että Eurooppa on mukana tässä kilpailussa. Ja tavoitteemme on, että aluekehitys liitetään tähän strategiaan. Unkarissa katsotaan, että kohesioperiaate on edelleenkin keskeinen periaate ja sitä ei pitäisi purkaa 2020 tavoitteilla, koska kohesion avulla voidaan taata globaali kilpailukyky. Jäsenvaltiot ovat pitkälti samaa mieltä siitä, että kohesiopolitiikka on tärkeä osa Euroopan yhdentymistä. Ja Tämä tietää hyvää, kun keskustellaan uudesta rahoituskaudesta. Mutta tämä capping-keskustelu on hyvin syvällistä ja komission ehdotus uusista kohesiopolitiikan painopistealueista on sellainen, että siitä kärsisivät kaikkein vähiten kehittyneet alueet ja tämä muutos on vähän kyseenalainen – eikä ollenkaan oikeudenmukainen. On edelleenkin tärkeää, että unionin yhteisrahoitusosuutta ei lasketa. Ja komission ehdotus heinäkuulta katsoo, että alueiden tukivarat pidetään vanhalla tasolla, mutta kaikkein köyhimmille alueille tämä ei ole hyvä ratkaisu. Me katsomme, että alueellinen kohesio pitää ottaa huomioon, jotta voidaan tehokkaasti käyttää näitä vähäisiä varoja hyväksi. Ja sitten uudet alueet tarjoavat myöskin mahdollisuuksia vanhoillekin jäsenvaltioille. Ajattelemme tässä nyt kaikkein köyhimpiä alueita. EU voi parantaa niiden kilpailukykyä ainoastaan vahvistamalla näitä alueita sisältä käsin. Eli rakenteellista muutosta pitää edistää käyttämällä varoja. Ja komissiolla on ehdotuksia, joka rajoittaa jäsenvaltioiden liikkumavaraa. Unkari katsoo, että jäsenvaltioiden jäsenillä pitäisi olla päätösvalta siitä, miten näitä kohesiovaroja käytetään. Esimerkiksi arvonlisän vero pitäisi laskea heti mukaan, koska muuten tällä ehdotuksella on hyvin vakavia seurauksia. Esimerkiksi kun ajatellaan kunnallisten hankkeiden toteuttamista. Nämä sitovat prioriteetit tai sitten nämä muut kysymykset säädellään tiukemmin ja se rajoittaa jäsenvaltioiden joustavuutta. Joustavuus on tärkeää, koska pystymme toimimaan paremmin joustavassa ympäristössä. Sitten 2020 strategian tavoitteet. Alueet ovat tässä tietysti avainroolissa, mutta kaikki riippuu mahdollisuuksista ja kapasiteeteista, joita alueella on. Nyrkkisääntönä on se, että näillä toimilla luodaan työpaikkoja ja lisäksi yhteiskunnallista kohesiota tulee vahvistaa ja köyhyyttä tulee torjua. Kehittyneimmillä alueilla on perustutkimusta ja teollisuuden alojen edistämistä, jotka luovat enemmän lisäarvoa. Nämä laajat poliittiset tavoitteet on saavutettava, mutta kun ajatellaan varojen käyttöä, integroitu strategia ja suunnitelma on tarpeen ja sen pitää olla riittävän joustava, jotta voidaan ottaa huomioon alueelliset erityistarpeet. Integroitu investointistrategia parantaa koordinointia ja kaupunginjohtajana ehdottaisin, että alueellisen kohesiopolitiikan tavo- hankkeiden toteuttamisessa otetaan mukaan aina aluepaikallistaso. 2020 strategiassa on näitä tavoitteita ja integroitu lähestyminen on myöskin Unkarin kannalta hyvä asia. Ja kohesiopolitiikka voi olla menestyksekästä vain silloin, kun se on integroitua, koska silloin alue- ja paikallistason tavoitteisiin voidaan päästä paremmin. Erilaisia rahastoja pitää käyttää tässä ja kohesiopolitiikassa on otettava huomioon operatiiviset tarpeet ja alueelliset ja paikalliset mahdollisuus pitää hyödyntää. Yksittäisiä rahastoja ei saa käyttää oman logiikan mukaisesti, vaan on tärkeää, että kohesiopolitiikassa ja aluekehitysvarojen käyttöä koordinoidaan paremmin. Tämä aluestrategia 2020 hyväksyttiin 2001 Ja tässä strategiassa on erinäisiä tavoitteita. Tasapainoinen kehitys, kaupunki- ja maaseudun kehitys, rajat ylittävät hankkeet, alueellinen yhteisöllisyys, kulttuuriarvot, kaikki nämä täytyy ottaa huomioon. Eli tässä valossa katson, että on tärkeää, että hallinnolliset taakat supistuvat näiden varojen jakamisen yhteydessä. Meidän pitää välttää byrokraattisia taakkoja sekä vastaanottajan että myöntäjän osalta. Ja sitten eri hankkeiden tehokkuus. Ratkaisu ei ole se, että hallinnollista takkaa suurennetaan, vaan hallinnollista filosofiaa pitää miettiä uudelleen. Eli nämä toteuttamismekanismit kohesiopolitiikassa pitää tehdä yksinkertaisemmiksi ja avoimemmiksi. Tässä prosessia voidaan vauhdittaa ja on tärkeää, että jo ennen vuotta 2014 meillä on selkeät säännöt ja myöskin mielestäni on tärkeää, että tulevaisuudessa näitä varoja käytetään tehokkaammin ja että tulosperusteinen varojen myöntäminen otetaan myöskin valvontaan jo suunnitteluvaiheessa. Toivon, että kohesiopolitiikalla saadaan suuria menestyksiä myöskin vuoden 2014 jälkeen. Ja yhden maalaiskaupungin edustajana ilmaisen vielä toiveeni, että asiasta vastaavat poliitikot ovat viisaita ja toimivat meidän kaikkien etujen mukaisesti ja sopivat näistä asioista mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Uh, our next speaker is Mr. Vili. Kiitoksia sitten Vili Trofenik Sloveniasta. Ja hän on paikallishallintovaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Spoštovana gospa predsednica, spoštovane članice in člani odbora, ciljene gostje, lepo pozdravljeni. Hyvät kuulijat, hyvää päivää ja kiitoksia, että sain mahdollisuuden esitellä meidän näkemyksiämme, nimittäin Slovenian parlamentin näkemyksiä koskien kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Kohesiopolitiikka on yksi Euroopan unionin perusteista. Se antaa selkeän signaalin solidaarisuudesta alueiden kesken ja se on ikään kuin vipuvarsi, jolla voidaan parantaa ähm, Euroopan unionin kehitystä. Se myös avittaa modernisointia ja kestävää kehitystä. Se siis osoittaa myös eurooppalaista solidarisuutta. Meillä on kaikenlaisia haasteita, on muutosta energiatehokkuutta, kilpailukykyä, työpaikkojen luontihaasteita. Kaikki näihin täytyy löytää vastauksia EU-tasolla, tietysti budjetin sallimissa rajoissa. Meillä on talous- ja rahoituskriisi ja julkinen rahoitus on tiukilla. Tämä vähentää meidän pelivaraamme kun haluamme vastata näihin haasteisiin. Tämä koskee paitsi kansallisia budjetteja myös EUn budjettia. Näissä oloissa ehdotus on realistinen, se antaa meille hyvän pohjan neuvotteluille. Se ottaa huomioon muun muassa ne säädökset, joiden myötä julkinen rahoitus on tasa, tasapainotettava ja EU täytyy vastata haasteisiinsa. On muistettava, että EUn budjetin rajoittaminen, mahdollinen rajoittaminen saattaisi vaarantaa tavoitteidemme saavuttamisen erityisesti talouskasvun ja uusien työpaikkojen kehittämisen. Uusien rahoitusnäkymien täytyy ottaa huomioon 22 strategiaa ja sen tavoitteet. Siksi onkin hyvä asia, että kun meidän täytyy saada talous taas rullaamaan, niin meillä on keinot niin tehdä. Paikallisella tasolla tämä on kaikkein tärkeimpiä vipuvarsia, jos halutaan rahoittaa kasvua ja tämän muuta työpaikkoja ja päinvastoin. Siksi kohesiopolitiikka täytyy tarkastella monivuotisen rahoituskehyksen kehys huomioon ottaen kohesion, kohesiopolitiikan täytyy pitää oma osuutensa budjetista. Tämä pitää paikkansa paitsi sen vuoksi, että tässä on kyse investoinneista ja kasvusta, vaan myös siksi, että mekanismit on jo koeajettu ja on todettu, että ne ovat parempi järjestelmä kuin mikä muu vaihtoehtoinen monitasoinen hallinto, joka pitää sisällään myös paikallisen ja alueellisen hallinnon, puhuu kaiken tämän puolesta. Huolimatta niistä ponnistuksista, joihin olemme jo ryhtyneet ja joihin vielä tulemme ryhtymään, niin meidän täytyy ymmärtää se, että kun budjetti on rajallinen EU-tasolla, niin raha ei riitä. Optimistisimmankaan skenaarion mm, mukaan rahoitustarpeet eivät täyty. Siksi tarvitsemme kunnianhimoisen lähestymistavan. Kohesiospolitiikka voi tietysti mobilisoida kehitystä niin, että saadaan enemmän kohesiota. Se on yksi avainpolitiikoista EU:ssa, jotta voidaan ylläpitää ja edistää ähm, yhtenäisyyttämme. On totta, että suurin osa resursseista täytyy antaa vähiten kehittyneille alueille. Tämä johtaa solidaarisuuteen, antaa mahdollisuuden näille alueille kehittyä ja tällä tavalla lisää koheesiutta. Euroopan unionissa. Toki kohesiopolitiikan täytyy olla läsnä kaikilla alueilla, koska vain sillä tavalla voimme parantaa kilpailukykyä niin, että voimme täyttää kehityspotentiaalimme, toteuttaa kehitys, kehittymispotentiaalimme kaikilla alueilla. On tärkeää, että alueet eivät, alueilla ei yhtäkkiä tule radikaaleja muutoksia rahoituksessa. Me olemme nyt kriisissä ja siksi, jos tulee muutoksia rahoitustuessa, niin sillä saattaa olla vakavia seuraamuksia alueille. Tämä saattaa johtaa paitsi alueen kehityspotentiaalin musertumiseen, se myös nollaisi jo tehdyt ponnistukset. Pitää pitää kiinni siitä, että on riittävästi siirtymäajan mekanismeja, jotka johtavat siihen, että asteittain voidaan poistaa tuki. Ne alueet, jotka saavat tukea, vaikkapa vuodella 2002 ja 2007, ovat nyt 50 prosentin kynnyksen yläpuolella, niin niitäkin täytyy vielä tukea. Me tuemme sitä, että budjetista tietty osa kohdennetaan kohesioon, mutta ne 10 miljardia, 10 miljardin euron siirto Linking Europe-fasiliteettiin on aika vaikea niellä. Kyllä me ymmärrämme, että meidän täytyy pullonkauloista päästä eroon, mutta mielestäni olemassa olevia ongelmia olisi helpompi ratkaista, jos meillä olisi jonkinlainen keskitetty lähestymistapa. Ja sen vuoksi minun mielestäni meidän täytyy pitää nämä 10 miljardia kohesiopolitiikassa ja varmistaa se, että kriteerit täytetään. On myös varmistettava se, että yhteistyötä tapahtuu jäsenvaltioiden ja komission välillä, kun asetetaan prioriteetteja ja prioriteettihankkeita. Kohesiopolitiikan yksi tärkeä alue ovat alueelliset kohesio-ohjelmat. Ne ovat väline vaihtaa hyviä käytänteitä EU-tasolla. Ja erityisesti ne helpottavat investointeja ja yhteistyötä vähemmän, siis hankalammassa jamassa olevien väli, alueiden välillä. Juuri tämän vuoksi EU on niin hyvä asia. Siksi tuen sitä, että rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia tuetaan. Ne ovat erittäin tärkeitä alueellisen kehityksen kannalta ja myös perifeeristen alueiden kannalta. Ja hyvät naapuruussuhteet johtavat tietysti rauhan ja vakauden vahvistamiseen Euroopassa. Kohesiopolitiikan toteuttamisen tulisi johtaa tuloksiin. Tällä tavalla politiikat ovat tehokkaita ja myös EU-budjetti ja tulee, tullaan käyttäneeksi tehokkaalla tavalla. Siksi ehdot ovat aina hyvä asia, ehdollisuus on hyvä asia. Kun puhutaan 2020-strategiasta ja muista jäsenvaltioiden velvoitteista, kuten esimerkiksi kansallisista ohjelmista, niin minusta ne ovat hyviä koska rahat, varat johtavat siihen, että voidaan luoda uusia työpaikkoja. Tämä yhteys voi luoda, on sitten omiaan taas luomaan sellaisia rakenteita, joiden avulla koheesiopolitiikkaa voidaan täytäntöön panna paremmin. Mutta ehkä kannattaa myös ottaa sanktioita mukaan näiden ehtojen täyttämiseksi, koska tällä tavalla joku voisi näin ajatella, mutta toisaalta sitä voitaisiin pitää epädemokraattisena asiana, eikä se ehkä johda hyviin tuloksiin. Jäsenvaltiot olisivat epätasa-arvoisessa asemassa. Ja tämä sama pätee mikroehtoihin. On totta, että olemme velkakriisissä. Ja kohesiovarojen käytön täytyy kulkea kädessä julkisen talouden lujittamisen kanssa mutta kohesiorahojen tarkoitus on saada aikaan kasvua, kilpailua ja uusia työpaikkoja. Jotkut jäsenvaltiot ovat pulassa ja tarvitsevat rahaa silloin, kun sitä tarvitsevat. Meidän kuitenkin täytyy tukea myös niin sanottujen ennakkoehtojen periaatetta. Tämä liittyy niihin alueisiin, joilla varoja todella tarvitaan. Eli jäsenvaltioiden täytyy perusteellisesti analysoida ja pohtia sitä, miten näitä varoja jaetaan. On kuitenkin korostettava seuraavaa. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että emme langeta turhaan suurta taakkaa kohesiopolitiikalle niin, että vaadimme liikaa näpertelyä mm, instituutioilta. Se johtaisi huonoon kohesiopolitiikkaan, vaikka kohesiopolitiikan tulisi olla hyväksi alueille ja paikallisille yhteisöille, samoin kuin kansalaisjärjestöille ja ö, yrityksille. Siksi täytyy jatkuvasti virtaviivaistaa kohesiopolitiikkaa. Sääntöjen täytyy olla selkeitä, yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä myös niin, että projektien hallinnoijat ne ymmärtävät. On tärkeää, että että kohesiopolitiikkaa yksinkertaistetaan, sääntöjä yksinkertaistetaan, mutta meidän täytyy myös virtaviivaistaa sitä oikeudellista puitteistoa, joka liittyy näihin rahoitussäädöksiin. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme vähentää osallistuvien instituutioiden määrää, erityisesti valvontainstituutioiden. Pikemminkin täytyy saada sellaisia osia käytänteitä, jotka ovat tulosvetoisia – kun puhutaan kohesiopolitiikasta, on myös erittäin tärkeää asettaa temaattisia painopisteitä, mutta tarvitaan enemmän joustavuutta, kun puhutaan täytäntöönpanosta. Haluaisin korostaa ja painottaa sitä, että voisi ehkä olla mahdollista lähteä tällaisten yhteis-urakkakilpailujen tielle. Eli jäsenvaltiot ja alueet Nimittäin nythän tällä hetkellä alueiden täytyy vain kilpailla rahoista, mutta rahojen käyttö ei ole mitenkään tuloksista riippuvaista. Kohesiopolitiikan lisäksi myös muita politiikkoja täytyy ottaa huomioon, muun muassa aluekehityspolitiikka. Ja toki subsidiariteettiperiaatekin pitää ottaa huomioon. Meillä on myös kumppanuussopimus. Se on omiaan myötävaikuttamaan strategisen suunnitelman parantamiseen. Se on omiaan luomaan täydentävyyttä, synergiaa ja johdonmukaisuutta eri politiikkojen välillä. On toki myös totta, siis että pitää pitää huoli siitä, että näiden asiakirjojen ei tulisi lisätä hallinnollista taakkaa, ja tietysti tästä voi aina myös kirvoittua kysymys oikeudenkäyttöalueesta. Jos me haluamme kohesiopolitiikan lanseerata vuoden 2013 jälkeen menestyksekkäästi, niin se tuleekin sopivaan aikaan, koska silloin myös seuraavista rahoituspuitteistoista näkymistä on tultu sovituksi. Olen aivan varma siitä, että kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti voivat esittää erittäin uskottavaa roolia tässä kohtaa. Kiitos. Thank you uh, very much, uh, Mr. now... Kiitoksia. Sitten pidämme vähän tiukemmin kiinni puheajoista. Ja täällä on nyt 15 nimeä puhujalistalla. Voin antaa neille 5 minuuttia per puhuja, ellei sitten tule lisää ihmisiä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Ja sen jälkeen täytyy sitten rajoittaa puheaikaa. Mutta tällä hetkellä tilanne ei ole vielä kovin pahalta. Ensin Stavrakakis Euroopan parlamentista. Πολύ, κύριε Πρόεδρε. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, hyvät kansallisten parlamentin jäsenet, arvoisat naiset ja herrat. Kun tehtiin päätös uudesta kohesiopolitiikan oikeuskehyksestä – niin siitä lähtien meillä on ollut mahdollisuus parantaa kohesiopolitiikkaa ja varmistaa, että nämä välineet ovat kestäviä jatkossakin. Kyse on siitä, että politiikan heikkoja elementtejä kitketään ja rakennetaan uusia elementtejä tähän politiikkaan. Me olemme katsoneet komission ehdotuksia ja ne ovat pitkälti Euroopan parlamentin linjausten mukaisia. Kysehän on siitä, että kaikkia alueita tuetaan, mikäli se siten, että otetaan käyttöön tällainen välikategoria ja että suhteellisuuden periaatteita noudatetaan valvonnan saralla. Haluaisin keskittyä yhteen seikkaan sanomalla, että me olemme useaan otteeseen todenneet erääseen seikkaan liittyen, että tämä ei meille käy. On toki selvää, että että me tarvitsemme tehokkaampia valvontajärjestelmiä, jotta voimme toteuttaa tulos, tulossuuntautuneista politiikkaa, mutta me olemme kuitenkin havainneet, että ehdotukset ovat sellaisia, jotka ovat ristiriidassa oman päätöslauselmamme kanssa. Myöskin sidosryhmät ovat kritisoineet tätä esitettyä lähestymistapaa. Muutama esimerkki. Kun katsotaan mm, konsultaation päätelmiä, niin nekin löytyvät komission ehdotuksesta, mutta me emme voi hyväksyä tätä tältä pohjalta, koska sehän tarkoittaisi sitä, että ne, jotka toteuttavat kohesiopoliittisia ohjelmia, niin heitä rankaistiin. Me olemme aina sanoneet, että tämä ei käy meille. Meille ei käy se, että tässä olisi jonkinlaisia ehtoja mukana, jotka eivät ole johdonmukaisia kohesiopolitiikan ja sen asettelemien tavoitteiden kanssa. Minä uskon, että kaikki parlamentit ovat pitkälti samoilla linjoilla tältä osin. Ja siksipä yksi kysymys komission edustajille. Miten te päädyitte tällaiseen ehdotukseen? Epäsuorastihan se antaa ymmärtää, että rahoitus linkitetään kansalliseen makrotaloudelliseen kehitykseen. Toki me teemme kaikkemme tukeaksemme komission ehdotusta, mutta mielestämme tämä ehdotus menee liian pitkälle. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että kohesiopolitiikan tehokkuus ja alueiden kehityskyky heikkenisi tätä kautta. Kiitoksia. Kiitoksia, eli aina neljä, viisi minuuttia, mutta nyt täällä on kymmenen lisänimiä listalla, eli nyt jokainen saa noin kolme, kolme ja puoli minuuttia. Seuraavaksi Johanna Voss Saksasta. Dankeschön. Um... Kiitoksia. Puhun nyt lyhyesti. Kun ajatellaan tämänhetkisiä haasteita EU:ssa, vasemmisto on samaa mieltä parlamentin päätösaseman kanssa liittyen siitä, miten pitäisi edetä tiettyjen ongelmien suhteen. Ensinnäkin prioriteettien määrittely ja sitten 2020 tavoitteiden rahoitus. Komissio on suunnitellut prioriteettilistaa, josta näkyy, miten kohesiopolitiikan varoja voidaan tulevaisuudessa kohdentaa. Ja nämä prioriteetit liittyvät tietysti 2020 strategiaan. Alueet puuttuvat tästä operatiivisesta ohjelmasta, ja tästä ei, ei, tässä ei ole riittävästi joustavuutta. Meidän pitää miettiä alueiden todellisia tarpeita, mutta se on nyt tässä menossa vähän pieleen. Sitten yhteinen rakenne esimerkiksi kalatalousrahaston osalta, niin sanotettu alueiden tilanne, mutta tämä on hankalaa silloin, kun kohesiopolitiikkaa käytetään vain toteuttamisvälineenä 2020 strategialle ja aluetavoitteet ja eri rakennerahastojen tavoitteita ei oteta riittävästi huomioon. Komissio suunnittelee myöskin maksamansa osan näistä rakennevaroista tiettyihin institutionaalisiin ja muihin muutoksiin – ja on sovittu kehitys- ja investointikumppanuudesta ja se pitäisi hoitaa jäsenvaltiotasolla ilman, että alueet ovat tässä mukana. Ja komissio riskeää nyt sen, että alkuperäinen tavoite, eli rakennepolitiikka ja alueisten erojen vähentäminen EU:ssa, se on nyt kyseenalainen. Ja siksi tämä ehdollisuus ei meistä ole hyvä kohta. Ja sitten toiminnan, toiminnallisella tasolla ei myöskään ole mitään vastuuta kans, valtioiden tasolla talouspolitiikasta. Meillä pitäisi olla jotain sakkoja. Ja sitten kollegani liittoneuvostosta puhuu näistä muista kohdista. Kiitos. You, uh, very much. Kiitoksia. Ja sitten parlamentista Mazzoni. Grazie, presidente. Complimenti per... Kiitoksia puheenjohtaja, ja kiitoksia tästä nopeudesta, jolla on järjestetty tämä kokous liittyen uuteen kohesiopolitiikkaan. Arvostin sitä, miten komissio on laatinut tämän työohjelman, ja Puolan hallitus on sen nyt esitellyt meille, mutta toivottavasti voidaan noudattaa. Tämä uusi ohjelmointi ei saisi käynnistyä nyt myöhässä. Näinhän kävi aikaisempien ohjelmien ohjalla. Haluaisin kiittää komission jäsentä Haania siitä, että hän selkeästi esitteli komission ehdotuksen. Sehän saatiin päätöksen vasta muutama tunti sitten, eli tietysti sitä pitää vielä tarkastella hiukan syvällisemmin. Mutta nyt minulla on muutama huomio ihan nopeasti. Ehdotus, joka on nyt esitetty, on johdonmukainen parlamentin pyyntöjen mukaisesti, ainakin siltä osin, mikä liittyy sen strategiseen näkemykseen. Ja tähän on otettu mukaan 2020 strategian tavoitteet, ja se on tärkeää. Mutta kuitenkin parlamentille oli pettymys se, kun katsotaan näitä yksittäisiä ehdotuksia, liittyen yksinkertaistamiseen, keskittämiseen ja tuloksiin. Eli ihan lyhyesti sanoisin, että valvonnan hallinta ei automaattisesti johda yksinkertaistamiseen ja se, että vähennetään tavoitteita, no se nyt ei ollut ihan se, mitä me halusimme saada aikaan, kun pyydettiin, että keskityttäisiin tiettyihin alueihin, koska meidän täytyy miettiä, millaisia vaatimuksia on Euroopassa tällä hetkellä. Ja meidän täytyy miettiä vielä uudelleen tätä ehdollisuutta. Se on tässä ehkä vähän turhan tiukka. Ja sitten kohesiopolitiikan erilaiset näkemykset verrattuna komission ehdotukseen. No, osittain tässä nyt vähän heikennetään kohesiopolitiikan alkuperäisiä tavoitteita, eli se, että kiinnitettäisiin huomiota niihin alueellisiin tilanteisiin, alueille, jotka ovat heikommassa tilanteessa kuin muut. Ja tästä myöskin kansallisten parlamenttien jäsenet puhuivat. Ja sitten arvio, joka liittyy siihen tärkeyteen, joka annetaan alueulottuvuudelle uudessa strategiassa. Ja erityishuomiota täytyy kiinnittää kaupunkiympäristöön. Ja se on nyt yhdistetty esikaupunkialuestrategiaan ja se on tietysti tärkeä tieto. Ja erittäin myönteistä on se, että on kiinnitetty huomiota erityistilanteisiin ja yrittäjiin ja pk-yrityksiin, vaikkakaan ei nyt ihan käy selville, miten nämä voisivat todellakin hyötyä kohesiopolitiikasta. Tärkeimmät huolenaiheet, jotka haluaisin ottaa esiin, liittyvät ehdollisuuteen. Komission ehdotuksessa on tästä puhuttu. Ja siellä on puhuttu makrotaloudellisista tavoitteista, eli olen tästä ex ante ehdollisuudesta ihan samaa mieltä. Tässä annetaan mahdollisuuksia toimia ennakoiden suunnitelmien suhteen – ja tähän täytyy liittää tietysti ehdollisuus liittyen tuloksiin, mutta tämä pitää vielä määritellä vähän täsmällisemmin. Sitten tästä ehdoll- rakenteellisesta ehdollisuudesta. Sehän on tullut esiin monissa kansallisissa puheenvuoroissa. Nämä ovat asioita, jotka vaativat aikaa, ja Meidän täytyy miettiä tätä makrotaloudellista ehdollisuutta, mutta olen kuitenkin hyvässä seurassa, koska uskon, että samantyyppinen ehdollisuus on tärkeää kohesiopolitiikassa. Kehityspolitiikkaa ei saa hidastaa elvytyspolitiikalla ja kohesiopolitiikalla. Meidän autettava heikommassa alevissa olevia, olevia alueita kasvamaan, emmekä me saa jarruttaa tätä kehitystä. Tietysti kasvu- ja vakaussopimusta noudatetaan, mutta ei voida kuvitella, että tämän tyyppiset tavoitteet liitettäisiin kohesiopolitiikkaan, koska siitä kärsii kumpikin politiikka. No, sitten toinen ongelma liittyy siihen, että otetaan käyttöön tämä uusi välikategoria, nämä siirtymäalueet. Mielestäni meidän täytyy määritellä vielä näitä asioita, mutta tällä hetkellä arviot ovat aika viitteellisiä. Ja tämä uusi kategoria ei tuo mitään lisähyötyä Euroopan unionin jäsenvaltioille, eikä se myöskään noudata kohesiopolitiikan henkeä. Erityisesti tiedot, jotka olemme lukeneet, siinä 162 miljoonaa ihmistä ehkä voivat hyötyä tästä uudesta kategoriasta. Mutta kuitenkin yhä suurempi, vielä suurempi ihmisryhmä tästä kärsisi. Eli tämä kohta nyt ei ole johdonmukainen parlamentin ehdotuksen kanssa. Me olemme kuitenkin hyväksyneet sen, että nämä siirtymäalueet otettaisiin mukaan uuteen kategoriaan, mutta kuitenkin kun ajatellaan tätä kokonaismäärää ja resursseja, jotka on varattu toisiin tavoitteisiin, mielestäni se ei ole realistista. sitten vielä yksi selvityspyyntö, joka liittyy komission ehdotukseen kohesiorahaston osalta. Sen säännöthän muuttuvat koko ajan, mutta ei kuitenkaan riittävästi selvitetä sitä, mitä tapahtuu, kun näitä sääntöjä muutetaan ja mitä tapahtuu käytössä oleville varoille. Erityisesti on epävarmuutta sen suhteen, kun käytetään kohesiovaroja yhteispolitiikkaan ja siihen, että yhdistetään Eurooppaan eri osia toisiinsa. Mutta kohesiorahaston osalta on nyt epäilyksiä siitä, kuinka hyödyllistä tällainen toiminta oikeasti on. Kiitoksia. Nyt todellakin pyydän, että puhutte korkeintaan kolme minuuttia, koska tämä lista on nyt pitkä. Ja sitten Gereko on seuraava puhuja. Αγαπητοί επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Haluaisin todeta, että tämänpäiväinen kokouksemme on erittäin tärkeä yhteenkuuluvuuden varmistamiseksi. Uuden monivuotisen rahoituskehyksen lähtökohtana pitäisi olla tasapainoisen kehityksen varmistaminen. Olen kotoisin Kreikasta, jolla on erityisiä geomorfologisia piirteitä. Me olemme havainneet, että juuri reuna-alueet, niitä tulisi tarkastella hyvin kriittisesti. Me uskomme nimittäin, että maa, jolla on lukuisia saaria, niin on liikenneteknisesti aika hankalassa asemassa, joten liikennettä, liikenneväyliä ja yhteyksiä ja viestintäteknologiaa on kehitettävä edelleen edelleen, jotta me voimme todellakin saavuttaa kohesion. Esimerkiksi liikenneekvivalentin perustaminen olisi erittäin tärkeää. Me olemme hyvinkin positiivisia kokemuksia tällä alalla keränneet. Ja mitä tulee täydentävyyteen ja horisontaalisen politiikan tarpeeseen, jossa huomioidaan eri alueiden erityispiirteet olisi yksi lähestymistapa. Me tiedämme, että muissakin Euroopan unionin maissa vastaavanlaisia ongelmia on ilmennyt. Kun katsotaan komission ehdotusta, joka hyväksyttiin 28.–29. päivä Puolassa, niin siinä sanotaan, että perustettaisiin infrastruktuurirahasto. Se saattaa kuulostaa hyvältä ratkaisulta, mutta ongelmana voisi olla se, että se olisi temaattinen rahasto, joka käyttää vain ainoastaan TEN-T tai TEN-E-verkostoja, ja se tarkoittaisi sitä, että saarialueet jäisivät taas tämän soveltamisalan ulkopuolelle, joten me emme usko, että tällainen rahasto olisi hyödyksi, mutta näitä alueita tulee tarkastella juuri sanomallani tavalla. Tärkeää on, että alueille perustetaan oma välialuekategoria ja siinä otetaan huomioon bruttokansantuote ja alueet, joille on vaikea, aikakulkuiset yhteydet, niin niitä pitäisi tukea enenevässä määrin, erityisesti saaret ja vuoristoalueet. Nämä alueet ovat geologisesti ja geografisesti erityisiä. Viittaan tässä siis näihin saari- ja vuoristoalueisiin. Tämän pitäisi riittää kriteeriksi ja mitään BKT lukuja ei pitäisi sen kummemmin enää vaatia tai huomioida. Meidän täytyy myöskin yksinkertaistaa menettelytapoja. Sehän on uuden ohjelman keskeinen tavoite ja se on hyvä asia. Tiedämme, että menettelyt ovat hyvin monimutkikkaita ja se, jos mikä on omiaan heikentämään tehokkuutta, Tavoitteita ei voida saavuttaa helposti, mutta nyt jos koskaan on aloitettava avoin keskustelu siitä, miten tavoitteisiin voidaan päästä avoimen konsultaatiokierroksen kautta. Kiitoksia. Thank you uh, very much on... Uh, Kiitoksia. Sitten Grimadeli Euroopan parlamentista. Merci, madame la commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Olen iloinen siitä, mitä te esittelitte tänään. Minusta tuntuu, että meillä on nyt väline, joka on erittäin merkittävä kaupunkiväline ja joka löytyy aikaisemmasta ohjelmistokaudesta. Meillä on integroitu kehitysstrategia, FEDER-strategia, josta tehdään näkyvämpi ja jota hallinnoidaan paikallistasolla. Toivon, että FEDERin ja sosiaalirahaston välinen synergia torjuu köyhyyttä ja että tästä hyötyvät todellakin kansalaiset köyhillä alueilla. Mutta tässä ei kuitenkaan ole puhuttu mistään ristiinrahoituksesta sosiaalirahaston osalta ja Federin osalta, niin kuin se on tällä hetkellä määritelty säännöissä. Pidän hyvänä sitä aloitetta, joka koskee energiatehokkuutta. Komission aloite, jossa 20 prosenttia varoista Federin osalta varataan energiatehokkuuskysymyksiin. Eli yksinkertainen kysymys. Kun puhutaan energiatehokkuusta esimerkiksi erityisesti asunnoista, silloin on kuitenkin saatava takuut budjetin osalta, jotta – voidaan vastata tähän kaksinkertaisen epäoikeudenmukaisen, eli ympäristö- ja sosiaalioikeudenmukaisuuteen. Se koskee juuri niitä asukkaita, jotka asuvat köyhemmillä alueilla. Eli komission jäsen, haluaisin vain tällaiset takeet teiltä. Kiitos. Thank you from uh, National Rato. Kiitoksia. Ja sitten Itävallasta Konatstein. Stein. Ja danke sehr. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Me Itävallassa olemme tietenkin tyytyväisiä tähän tehtyyn komissaarin ehdotukseen koskien strategiaa ja kohesiopolitiikkaa. Mielestämme näin voidaan varmistaa, että tuki kelpoisuuden suhteen päästään eteenpäin, toiminta tehostuu, tuen lähestymistapa on äh, yksityiskohtaisempi ja tämä tarkoittaa sitä, että näin voimme saavuttaa tuloksia suuremmalla varmuudella kuin aikaisemmin. Haluaisin korostaa, niin kuin kollega Hinsken täällä jo sanoikin, että kilpailu alueiden, tukikelpoisten ja ei-tukikelpoisten alueiden välillä pääsisi syntymään. Me olemme sitä mieltä, että tämän suhteen tulisi olla hyvinkin tarkkana. Kaiken kaikkiaan olemme tyytyväisiä siihen, että myös PK-yritysten roolia korostetaan menneisyydessä olemme havainneet, että EAKR on yksi mahdollisuus taloudellisen kehityksen tukemiseksi. Jos katsotaan 2020 strategiaa ja jatkamme sillä tiellä, niin minä uskon, että kohesiopolitiikka ja EAKRn merkitys on keskeinen, mutta vielä tärkeämpää on, että toimintaedellytykset PK-yritysten saralla, palvelusaralla olisi kunnossa, koska siellä jos missä työpaikkoja luodaan, eli heidän toimintaedellytyksiä tulisi parantaa entisestään. Kyllä sillä saralla potentiaalia on edelleenkin tarjolla. Me olemme valitettavasti vain havainneet, että palkkaa leikkauspaineet ovat huomattavat ja usein me kärsimme siitä, että raaka-ainehinnat ovat erittäin korkeat tai niitä ei ole riittävästi saatavilla. Ja hinta vakauskaan ei ole aina taattu, joten meidän tulisi tehdä kaikkemme innovaation kehittämiseksi, henkilöpääoman kehittämiseksi jatkokoulutuksen kautta ja olisi hienoa, jos kohesiopolitiikassa tämäkin ulottuvuus mainittaisiin. Mutta yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä komission jäsenen Haanin esittämään ehdotuksen. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Täällä on yhä enemmän näitä iloisia ihmisiä, Hans. Ne voit olla sitä ylpeä. Sitten Euroopan parlamentista Maria Irigoina Peres. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Minun ryhmän kantani tuli jo esillä Stavarkakisin puheenvuorossa, kun puhuttiin makrotalouden politiikasta, mutta haluaisin puhua hiukan siitä, kuinka tyytyväisiä olemme näistä prioriteeteista. Ja meidän pitää luoda työpaikkoja ja kasvua. Ja komission jäsen, jos teille sopii, niin minulla olisi muutama kysymys mutta pesitään nyt nämä kolme. Ensimmäinen, yksi uutinen, joka tuli tänään Espanjan lehdistössä, joka on herättänyt epävarmuutta kansalaisten piirissä. Eli todettiin, että komissio ehdottaa, että lakkautetaan alueke, aluetuen antaminen maille, jossa on budjettivajetta. Onko totta, että Euroopan komissio aikoo jäädyttää aluetukia niiden maiden osalta, joissa on liiallinen budjettivaje – sitten toinen kysymys, tämä välikategoria. Puhun nyt hyvin selkeästi. Eli voisitteko selittää yksityiskohtaisesti, miten jaetaan nämä varat eri alueiden välillä, jotka kuuluvat tähän uuteen välikategoriaan? Mikä prosenttiluku annetaan alueille, jotka eivät enää hyödy konvergenssiavusta? Ja kolmanneksi, olen puhuttu nyt välineestä, tästä tehokkuusreservistä, jolla voidaan siis optimoida resurssien käyttöä. Komissio haluaa ottaa käyttöön tämä tehokkuusreservin huolimatta siitä, että aikaisemmin todettiin, että se on tehoton ja se luo paljon hallinnoista taakkaa. Eikö olisi parempi, että kun katsotaan näitä tuloja, siihen liitettäisiin myönteisiä kannustimia, eikä otettaisi varoja hankkeista, joiden tulokset ovat tulleet parempia. Kiitos. Austrian. Kiitoksia ja sitten Itävallasta Frans Perham. Ja komissaari. Rouva puheenjohtaja, hyvä komissaari, arvoisat kollegat. Aika paljon kiitoksia. Kollega Steindl äsken totesi, mikä on Itävallan kanta komission ehdotukseen. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä Ja kuten täällä monet ovat jo sanoneet, niin meidänkin mielestämme voisi olla hyvinkin mahdollista, että tukiohjelmaan lisättäisiin talouspoliittisia tekijöitä, koska rakennepolitiikka ei koskaan voi korvata kansallista talouspolitiikkaa. Kyse on tällaisesta rinnakkaisesta toiminnasta, joka edellyttää tai jonka kautta voidaan hyvinvointia ja budjetin tasapainoa lähentyä. Kyllä meille tämä yhteisrahoitusmallikin voisi sopia muutetussa muodossa erityisesti näillä heikosti kehittyneillä alueilla. Ehkä voitaisiin tehdä sillä tavalla, että tämä yhteisrahoitusosuus pienenee ajallisesti rajoitetuksi, rajoitetuksi, rajoitetuksi ajaksi ja mitä tulee rahoituskehyksiin 2014-2020, niin se voisi luoda myöskin rahaston puolella eräänlainen työskentelyn pohja. Se olisi hyvä asia, sillä tärkeintä on, että me toimimme hyvinkin avoimesti riippumatta siitä, mitkä ovat nämä rahoituslähteet. Mutta kuitenkin meidän täytyy pysyä näissä rahoituskehyksissä ja näin voidaan välttyä siltä, ettei voida kiertää sitä määräystä, jonka mukaan valtiot ja alueet eivät saa velkaantua liikaa. Kiitoksia. Kiitos tämän Monasko. No Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsentä tästä ehdotuksesta. Me haluamme edistää yksinkertaistamista – niin kuin olemme toistaneet moneen otteeseen. Eli pitää yksinkertaistaa sääntöjä ja hallintoa. Ja tietysti pitää lisätä myöskin kasvua ja kilpailukykyä. Ja kun ajatellaan näitä investointeja, ne pitää kohdentaa nimenomaan pk-yrityksiin. Liberaaliryhmä kannattaa myöskin näiden tuloksen ehdollistamista ja sitten tämä 5 prosenttiin reservi oli meidän ehdotuksemme, mutta mitä tulee sitten sääntöjen yksinkertaistamiseen ja yhteisiin sääntöihin, joita on tässä ehdotuksessa, voimme huomata, että jäsenvaltiot vielä voivat sekä kansallisella tasolla että aluetasolla miettiä ylimääräisiä säännöksiä. Ja tämä saattaa johtaa tilanteeseen, joka on monessa jäsenvaltiossa, eli ylisääntelyyn. Ja se tietenkin on haitaksi lopulliselle, lopulliselle edunsaajille. Meidän pitää miettiä todellista yksinkertaistamista, yksinkertaistamista, joka todellakin tukee edunsaajia. Saman aikaan haluaisin kuitenkin puhua tietyistä komission ehdotuksista, joiden mukaan jäsenvaltiot voisivat vähentää viranomaisten määrää, niiden viranomaisten määrää, jotka hallinnoivat näitä varoja. Halusin tietää, ilmoittavatko jäsenvaltiot komissiolle ja analysoidaanko mitenkään sitä, miten tämä vähentäminen vaikuttaisi ja vaikuttaako se epätasapainoja silloin, kun halutaan käyttää näitä varoja. Makrotalouden ehdollisuus on myöskin meistä hyvä. Se on johdonmukaista taloushallinnon periaatteiden kanssa, mutta haluaisimme vähän enemmän yksityiskohtia sen suhteen, miten tätä ehdollisuutta sovelletaan sitten käytännössä. Ja sitten vielä yksi asia. Me olemme aina tuenneet paikallisia aluetason toimijoita ja komission ehdotuksessa ainakin tähän mennessä ei ole viitattu näihin toimijoihin. Ja siitähän liittyy se, kuinka menestyksekästä kohesiopolitiikka on. Eli alue- ja paikallistason toimijat ovat niitä, jotka hallinnoivat tehokkaasti ja voivat hallinnoida tehokkaasti kohesiopolitiikkaa ja eurooppalaisia välineitä. Sitten vielä yksinkertaistamisesta. sitten nyt e-cohesion eli digitaalinen kohesio, sähköiset viestintävälineet. Se on tietysti hyvä asia, mutta onko olemassa mitään aikataulua jäsenvaltioille, jotta tämä teknologiainfrastruktuuri olisi valmis ja että se voitaisiin ottaa käyttöön vuonna 2014? Siitähän riippuu, millä tavalla tämä mekanismi sitten onnistuu. Kiitos. Mr. Massimo. Kiitoksia sitten Italian senaatista Caravaglia. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme selvästi samaa mieltä näistä yksinkertaistamis- ja tehokkuustavoitteista, kohesiopolitiikassa. Ja tietysti yksimielisiä olemme myöskin siitä, että meidän täytyy panostaa kasvuun ja työllisyyteen. Mutta kasvu liittyy lähinnä markkinoihin ja yrityksiin, erityisesti pk-yrityksiin. Minun maassani pk-yritykset muodostavat 80 prosenttia koko työllisyydestä ja 70 prosenttia investoinneista ja 70 prosenttia lisäarvosta. No nyt kun puhutaan kilpailukyvystä pk-yritysten osalta, meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan ratkaista todellinen ongelma, eli luoton saanti. saanti on tällä hetkellä vielä vaikeampaa ja tällöin kasvusta tulee hankalampaa. Eli kysymys on, olisi helppoa ehkä käyttää kohesiovaroja – ja perustaa jonkinlainen rahasto, jolla taataan luotonsaanti pk-yrityksille. Tässä olisi kaksi etua. Ensinnäkin markkinat ja pankit voisivat arvioida, kuinka tehokas ja kuinka hyviä nämä kehityshankkeet ovat. Ja toisaalta, nyt kun resursseja on vähän käytössä, tässä, tällä olisi myöskin vaikutusta näiden resurssien tehokkaaseen käyttöön. Sitten toinen kysymys, koska täällähän puhutaan nyt tästä tavoitteesta, että vähennetään työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä. Tässäkin haluaisimme, olisiko mahdollista käyttää varoja valottavalla tavalla ja esimerkiksi verotettaisiin näitä uusia esimerkiksi nuoria vähän eri tavalla. From Parlam, European... Kiitoksia. Ja sitten Euroopan parlamentista Lambert van Listeroi. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Komission kanssa me olemme täällä kohesio-ystävien ryhmän keskuudessa varmaankin muistelleet niitä aikoja, kun on keskusteltu tästä kirjelmästä. Kahdeksan jäsenvaltiota ilmeisesti ovat ilmoittaneet, että nyt riittää kyllä tämä rahan syytäminen köyhiin maihin, mutta mitä tällaista täällä ei ole sanottu. Ehkäpä kansallisella tasolla on vielä työmaata tarjolla kansallisissa parlamenteissa. Tai ehkäpä kun keskustelemme näistä kriittisistä kysymyksistä, tästä makroehdollisuudesta, niin herää kysymys, niin haluammeko sitä vaiko emme? Ja jos haluamme, niin miten se käytännössä toimisi? Eihän tilanne voi missään nimessä olla sellainen, että asiat linkitetään vain toisiinsa ilman, että ne liittyisivät toisiinsa. Tai sitten aluepolitiikka on täysin kansallista politiikkaa, mutta en minä sitä mieltä ole. Ja mitä tuli näihin kansallisiin kumppanuussopimuksiin, jos kansallisella parlamentissa tiedustellaan asiasta, niin siellä sanotaan, että täällä on sovittu jostain, mikä kyllä aiheuttaa päänvaivaa. Ja mitä tulee tähän multilevel governance-toimintaan, niin me tarvitsemme sitä, mutta siitä on keskusteltava. Ja Toisaalta olen tyytyväinen siihen, mitä komissio on meille ehdottanut. Meille on tarjottu uutta kohesiopolitiikan arkkitehtuuria ja se kattaisi koko Euroopan unionin alueen. Eli nyt tässä lähestytään asiaa integroidusti, mutta ehkäpä komissiokin on nyt kuunnellut sitä, mitä viimeisen kahden vuoden aikana on sanottu. On esitetty vaikka minkälaisten rahastojen perustamista ilmastoon, mm, vesistöjen käyttöön ja niin poispäin. Sitä, sellaista ei tapahtunut kuitenkaan koskaan. Ja nyt meidän täytyy vain katsoa, miten me suhtaudumme tähän muuttuvaan maailmaan. Me emme voi jäädä seisomaan tumput suorina. Mutta me kaipaamme aluetasolla selkeämpää ohjausta. Alkuun sanottiin, että kaikki käy. Me emme kritisoine toinen toisemme laisinkaan, mutta nyt ollaan siirtymässä siihen suuntaan, että me keskitymme tiettyihin osatekijöihin, jotka todella tuottaisivat tätä lisäarvoa keski- ja pitkällä aikavälillä. Se on hyvä asia. Näinhän sanotaan myöskin 2020 strategiassa. Tai sitten tästä pitäisi luopua kokonaisuudessaan. Ja jos siitä ei luovuta, niin sitten vain tätä strategiaa, tällä strategian viitottamalla tiellä on siur jatkettava. Meillä on tämä vasta ikään hyväksytty six-pack-lainsäädäntöpaketti. Sitä on noudatettava ja jos ei sitä noudateta, niin sitten siitä on luovuttava kokonaan. kokonaan. Eli meidän täytyy todellakin sopeuttaa toisi, toiste, työmme toisiinsa. Ja sitten vielä pari lyhyttä huomautusta. Olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä, eli Italian senaatin edustajan kanssa. Kun puhumme nuorten kanssa ja uusista työpaikoista, jos ne voidaan linkittää toisiinsa, niin se olisi todellakin hyvä asia. Silloin me todellakin ryhdymme tuumasta toimeen. Sitähän me olemme koko ajan saarnaneet. Ja sitten vielä Yksi asia. Vasta tässä aamupäivällä äänestettiin rikivaliokunnassa näistä rahastojen linkityskysymyksistä. Mutta on käynyt ilmi, että ulkorajoilla käyttöön otetut ohjelmat eivät vain toimi. Siellä on ongelmia vaikka muille jakaa ja me olemme pohtineet sitä, että pitäisikö nämä sinne ohjatut rahat palauttaa takaisin rahastoon, mutta me tiedämme, että kuten Ukrainassa, niin nämä varat menevät suoraan byrokratian rattaisiin, eikä sinne, minne niitä, missä niitä kaivataisiin, eli esimerkiksi sairaaloissa. Eli tietenkin meidän täytyy olla positiivisessa hengessä näitä asioita tarkastelemassa, mutta kyllä meidän täytyy kriittisesti katsoa myöskin näitä puutteita. Kiitoksia. No, uh, Kiitoksia sitten komission jäsen. Tässä tuli paljon huomioita ja kommentteja, eli komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitoksia Danuta. Minä haluaisin vastata äidinkieltäni käyttäen, jotta tässä molemmat kielet tulevat käytettyä. Haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet rakentavassa hengessä olevia kommentteja, vaikkakin osettaen myös kriittisiä me olemme siis vasta keskusteluprosessin alkumetreillä ja en tässä vaiheessa voisi millään vastata kaikkiin kysymyksiin yksityiskohtaisesti, mutta aikaahan meillä on vielä jatkossa tarjolla vaikka kuinka paljon. Ja ilmeisesti täällä on syntynyt myöskin jonkin verran väärin käsityksiä ainakin kommenttien perusteella näin tulkitsen, koska täällä puhutaan täytyy muistaa, että me puhumme luonnoksista. Tämä ei ole se lopullinen totuus näin siinä vain käy, kun monta kokkia on samaa soppaa hämmentämässä. Ja muistutettakoon siitä, että tänään hyväksytty luonnos esimerkiksi ALV-ehdotuksen suhteen, niin tähän ratkaisuun päädyttiin siten, niin kuin unkarilaiset halusivat, eli että alueet olisivat tukikelpoisia, mutta he haluaisivat, että nämä tukirahat olisivat verotuksessa vähennyskelpoisia. Sehän ei voi toimia, koska tämähän olisi ikään kuin kansallisen toiminnan suoraa rahoittamista. Me haluamme hyödyntää tätä olemassa olevaa tietotaitoa, jota täälläkin on tarjolla ja valitettavasti en nyt voi sanoa tämän enempää ja joudun tästä nyt lähtemään, koska jo kuukausia sitten hyväksyin kutsun Ranskassa järjestettävään aluepoliittiseen konferenssiin ja kyllä tarkoituksena on mennä sinne. Silloin en vielä tiennyt, että komission ehdotus tulee olemaan pöydällä jo tänään ja että tämä tilaisuus järjestettäisiin täällä myöskin tänään ja kollega Malkovits tulee ryhmäni edustajana – sitten vastaamaan näihin muihin kysymyksiin. Hän on ollut mukana luonnostelemassa tätä ehdotusta ja hän varmaankin osittain voi vastata näihin kysymyksiin. Ja haluaisin kiittää äh, kabinetin ja yksikköni edustajia tekemästään työstä, koska tämä oli melkoinen savotta, sanottakoon niin. Ja tiedämme, että tämä ala todellakin on herättänyt monien kiinnostusta. Kaikki haluavat tietenkin saada oman osionsa tästä kakuusta, suuresta kakuusta, ja se oli melkoinen haaste löytää se toimiva tasapaino. Ja päästäksemme siihen tilanteeseen, joka meidän mielestämme on tärkeä. Sanottakoon vielä sen verran, että kun katsotaan pääosaston nettisivustoja, niin Sieltähän löytyvät nämä hyväksytyt ehdotukset ja ehkäpä voisitte käydä siellä katsomassa, mitä teksteissä sanotaan. Mutta kuten sanottu, minä ja oma tiimini, me olemme valmiina jatkossakin seikkaperäisesti käsittelemään kanssanne näitä kysymyksiä. Ja vielä viimeinen sisällöllinen huomio. Monet täällä esittivät siihen liittyvän kysymyksen. Ja tietäen, että virallisissa ja epävirallisissa yhteyksissä tämä on ollut esillä, eli tämä makrotaloudellinen ehdollisuus. Toivoisin, että kunnioitatte sitä seikkaa, että yhtäältä komissiossakin pitää löytää yhteinen sävel ja toisaalta, että kuukausien saatossa tilanne on kehittynyt ja tähän kehityskulkuun on sopeuduttava ja nyt pöydällä on ehdotus, joka, jos tarkkaan siihen olette perehtyneet, niin myönnettäköön, että tämä on aika hankalaa tekstiä, mutta jos siihen perehdytte oikein kunnolla, niin tulette havaitsemaan, että tämän makrotaloudellisen ehdollisuuden käyttöönotto on tarpeen, mutta vain ja ainoastaan silloin, jos muut välineet eivät ole toimineet. Ja jos otetaan tämä hyvä esimerkki Kreikasta, niin sanottakoon, että olkaa huoleti arvon kreikkalaiset. Nykyisessä tilanteessa tätä makrotaloudellista ö, ehdollisuutta ei sovelleta kriteerinä. Se, mitä me tässä ehdotamme, on vain ainoastaan se, että jos joku maa joutuu taloudellisessa mielessä sivuraiteille, niin silloin komission ehdotuksen mukaisesti ja komis- neuvoston valvonnan alaisuudessa toimitaan, eli mitä pitäisi tehdä, ja jos jäsenvaltio niitä ehdotuksia noudattaa, niin silloin ei ole mitään tarvetta ottaa käyttöön tätä sanktiomekanismia. Mutta toisaalta taas, niin kuin parlamentti ja neuvosto Sixpack-päätöksen myötä sopivat, niin euroalueen valtioihin sovelletaan sanktiomekanismia ja valitettavasti euroalueeseen kuuluu vain 17 jäsenvaltiota. Toivottavasti tämä kasvaa. Minun mielestäni euroalueen ja euro, ei-euroalueen välistä rajavetoa ei pitäisi laisinkaan enää olla jossain vaiheessa, mutta tois, toistaiseksi sellainen ero on vielä olemassa ja siksipä onkin ihan järkevää sanoa, että me tarvitsemme sellaisen mekanismin, joka toimisi myöskin ei-euroalueella. Mutta kuten sanottu, tämä toimintaväline on se vihon viimeinen olienkorsi, jota voitaisiin käyttää ja toivottavasti sitä ei jouduta koskaan käyttämään ja te, jotka olette olleet kohesiopolitiikkaa pitkään muovaamassa, niin te tiedätte, että tällaista mekanismia äh, olisi voitu käyttää, koska se on ollut jo olemassa kansallisella tasolla, mutta onneksi sitä ei ole koskaan tarvinnut käyttää. Ja kuten sanottu, nyt joudun lähtemään ja kollegani tulee astumaan tässä tähän omalle paikalleni. Ja voin sanoa, että keskustelujen kautta pääsemme rakentavassa hengessä aikaansaatuihin tuloksiin ja voineen kiittää myöskin Puolaa puheenjohtajavaltion ominaisuudessa. Tietenkin Puola on tehnyt hartiavoimin töitä. Ja vielä kerran kiitokset ja toivotan teille antoisaa kokousta. Kiitoksia. Uh, Peter Berkowitz on koordinoidut tämän kokouksen valmistelevan työn. Ja sitten seuraavat puhujat. Seuraavana Helmut Markov Saksan liittopäiviltä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kohesiopolitiikan tulevaisuus on erityisesti Itä-Saksan alueelle hyvin tärkeä kysymys. Ensinnäkin tässä muutosvaiheessa 90-luvulla alu, 90-luvun alussa näillä rahastoilla oli suuri rooli tässä siirtymävaiheessa. Ja toiseksi tämän seurauksena nyt erittäin todennäköisesti seuraavalla kaudella kaikki Itä-Saksan osavaltiot otetaan pois tavoite yksi kategoriasta. EU:ssa on nyt se ongelma, että me teemme kahta asiaa samaan aikaan. Meidän täytyy vahvistaa budjettia mutta meidän täytyy myöskin edistää kestävää kehitystä kohesiopolitiikalla. Ja erityisesti kohesiopolitiikalla voidaan toimia ameroolissa, koska sitä käytetään pitkällä aikavälillä, eikä tapahdu hyvin nopeita muutoksia esimerkiksi niin kuin talouskriisissä. Sitten tämä tukien väheneminen. No tietysti ymmärrämme, että tätä nyt pohditaan, eli vähennetään näitä tukia – mutta tämä vähentäminen, kun ajatellaan yhteisrahoitusosuutta ja sitten mutta tätä absoluuttista arvoa, niitä täytyy miettiä. Osavaltiot, joilla ei ole riittävästi rahoitusta, voivat käyttää suurempaa yhteisrahoitusosuutta, ja silloin näitä varoja ei voida käyttää. Brandenburgin osalta vielä pari asiaa. Tällä hetkellä yhteisrahoitusosuuksia pitäisi, mitä ei pitäisi supistaa alueiden osalta, joissa bruttokansantuote on 75-90 prosenttia EUn keskiarvosta. Muuten tämä johtaa siihen, että alueellinen osuus tulee niin korkeaksi, ettei sitä voida toteuttaa. Tavoite yksi alueet, ne voisivat, ovat raja-alueita ja ehkä, kun mietitään tätä välikategoriaa, no miten tämä sitten syntyi, tämä perustelu, no emme tätä ole vielä ymmärtäneet, eli komission pitää vielä työstää tätä hiukan. Eli teidän täytyy säilyttää tämä yhteisrajoitusosuus tällä tasolla. Sitä meidän täytyy miettiä, että tällä tukikaudella, kun on alueita, joiden tukia vähennetään ja ajatellaan näitä siirtymäajan sääntöjä, kaikkia näitä alueita tulee käsitellä samalla tavalla. Eli Itä-Saksan alueella, Leipzigissä, Brandenburgissa, Kaakkois-Saksassa, ne ovat nyt muutoksen moottori ja niitä tulee tukea, koska muuten edelleenkään. Siellä ei ole riittävästi teollisuutta, siellä ei ole riittävästi korkeakouluja, yliopistoja. Siellä on hyvin paljon edelleen työttömyyttä verrattuna muihin alueisiin. Eli pyytäisin, että mietitte näitä asioita vielä. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten François Alfonsin. Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asiakirja, jonka komissaari Aan on meille esittänyt, sopii meille oikein hyvin. Prioriteetit, energiatehokkuus, suuristavat energiamuodot, kaupunkipolitiikka, hyviä kohtia. Tämä on myös kehitystä edustaa sitä, että politiikka kehittyy kohti uutta arkkitehtuuria. Ja meistä on hyvä asia, olisi hyvä asia, että uusi kohesiopolitiikka johtaa vastaisi ähm, alueiden äh, säännö normalisoitumiseen, eikä välttämättä vain siihen, että aina yrittäisiin ottaa kiinni. Tämä kohesiopolitiikan täytyy olla myös äh, samanlainen kaikille ja tasapuolinen. Mitä tulee rahoitukseen, äh, tässä on hyviä ehdotuksia uutta rahoitusta ja avun kattoja silmällä pitäen peräänkulutetaan myös ohjelmalta joustoa. Asia, joka meitä kiinnostaa tai kysytyttää, liittyy näihin vähän kansoitettuihin, harvaan asuttuihin ja toisaalta mm, näihin perifeerisiin alueisiin. Nyt näyttää siltä, että komission tutkalta ovat kokonaan kadonneet vuoristo- ja saaristoalueet. Ei kai tässä, näyttäisi siltä, että tässä haluttaisiin hiukan vähentää sitä solidaarisuutta, jota meillä tähän saakka on ollut. Mm. Tarkoitus on, on myös saattaa rahoitus 30 prosentin alueelle, se on vähemmän kuin minä olin toivonut, mutta hyvä niinkin. toivoisimme hiukan vahvempaa politiikkaa. Ja ihan loppuun sanoisin, että olisi hyvä, jos alueiden ja Euroopan unionin kumppanuus olisi aluepolitiikan tärkein kumppanuus. Mielestäni tämä sanktiomekanismi on hiukan ristiriitainen, äh, kun puhutaan makroekonomisista ähm, ehdoista, miten voidaan ajatella, että äh, alueet yhtäkkiä pääsisivät, ottaisivat kiinni valtiollisella tasolla, eivätkä alueellisella tasolla. Kiitos. Merci beaucoup. And the next speaker Kiitoksia. Sitten Lino Giulia, Italian, budjettivalio... Italian budjettivaliokunnasta. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Parosoa. Hän viittasi häneen. Hän puhui tästä uudesta unionista. Ja nyt täytyy muistaa se, mitä usein sanotaan ympäri maailmaa. Professori Prodi, joka oli komission puheenjohtaja, kun hän tapaa opiskelijoita, hän sanoo, että Eurooppa yhdessä on maailman suurin markkina-alue, suurin viejä. Siellä on suurimmat tulot per ko- maata kohti, mutta yksittäin jäsenmailla ei ole tällaista asemaa. Täytyy ajatella, mitä tapahtui renessanssin aikana Silloin suurin tulo oli Toskas, Toskanassa ja Kiinassa. Nyt Milano, Venetsia, Rooma, Genova. Siellähän on ollut esimerkiksi rahoitusalaa ja talouden alan huippuosaajia. Ja sitten tuli ensimmäinen globalisaatio. Amerikka löydettiin, löydettiin uusi maailma. Ja Italiassa me onnistuimme häviämään kartalta, mutta sitten muutama vuosisata myöhemmin sitten syntyi Italian valtio. Euroopassa on nyt samantyyppinen riski. Jos me olemme yhdessä, voimme tehdä hyvin paljon maailmassa. Meillä on paljon teknologista osaamista ja voimme näyttää nuorille tulevaisuuden mahdollisuuksia. Mutta jos kaikki toimivat omillaan, niin olemme vähän eksyksissä. Tässä alustuksessa No tähän meni lähes puolet aikaa päästä, mutta kohesiopolitiikka on tärkeää ja haluaisin kiittää nyt tästä kokouksesta. Ja olen hiukan hämmennyksissäni tietyistä kohdista. Kuten kollega Saksa sanoi, piru piilee välillä yksityiskohdissa. Sitten nämä määrärahat, joita on varattu kohesiolle. 40 miljardia 39 varattu uusiin välineisiin Connecting Europe väline. Ja tässä on supistettu vähän näitä varoja, ja olin hiukan pettynyt. Olisin odottanut, että tätä lukemaa olisi kasvatettu eikä vähennetty. Mutta tämä supistus on nyt tätä kotiinpalulogiikkaa, eli resursseja, joita pidetään oikeudenmukaisia, mukaisina. Ja Meidän täytyy pitää kiinni näistä tavoitteista, joista on puhuttu kansallisella tasolla. Ja jotkut hallitukset ovat tukeneet sitä, että supistetaan budjettia Euroopan tasolla. Mielestäni tämä on hyvin ristiriitainen lähestymistapa. Me tarvitsemme enemmän omia varoja Euroopan budjettiin. Tällä hetkellä budjetissa se vie noin 0,96 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta – ja tällaisella budjetilla ei mielestäni teke, tee mitään. Sitten toinen asia, eli nämä niin sanotut siirtymäalueet, joista nyt puhutaan. Ja niillähän on myönnetty 39 miljardia. En nyt ymmärrä tätä tarkoitusperää tämän uuden kategorian osalta. Tähän on tässä on puhuttu 20 prosentin leikkauksesta, konvergenssitavoitteesta. Ja sitten tässä on 51 aluetta, jotka kuuluvat tähän, jos oikein ymmärsin, ja 72 miljoonaa asukasta, mutta kolme neljä osaa näistä ihmisistä on keskittynyt viiteen valtioon. Eli 75 prosenttia näistä ihmisistä tai varoista menee siis viiteen maahan. Ja mielestäni tällaista ei voida hyväksyä. Sitten nämä muut tavoitteet. Tässäkin yritän nyt katsoa tätä tavoitetta, että me tässä tarvitaan enemmän resursseja. verrattuna yhteisön budjettiin. Mutta ehkä olen väärässä, mutta tässä on nyt vähän omituinen piirre liittyen näiden varojakoon eri alueiden välillä. Kohesiopolitiikka ei ole mitään varanjakopolitiikkaa eri alueiden välillä, vaan se on politiikkaa, jolla edistetään alueellista kehitystä ja solidaarisuutta – Euroopan unionin sisällä. Union ei voi toteutua niin kuin Barroso haluaisi, emmekä voi lisätä talouden kilpailukykyä, mikäli ei lisätä unionin sisäistä kohesiota. Sitten lopuksi vielä tämä ehdollisuus makrotalouden tasolla. Komission jäsen Hahn jo puhui tästä. Tässäkin on muutamia epäselviä kohtia, koska ensinnäkin nämä rakenteelliset ehdot, ne saattavat vaikuttaa talouteen ja politiikkaan, koska tässä voidaan ottaa pois varoja ja rakennerahoja niiltä jäsenvaltioilta, jotka eivät ole noudattaneet kasvoja ja vakaussopimusta. Ja nehän ovat joutuneet ryhtymään oikaisutoimiin, jotka ovat hyvinkin voimakkaita. Ja jos nyt vielä poistetaan varoja tästä kehityspolitiikasta, sehän sehän on kaiken kasvun vastaista, ja silloin tämä puhe on pelkästään retorista, ja tästä saattaa tulla sitten meidän hautamme. No sitten sama logiikka jäsenvaltioissa ja hallinnon riittämätön uudistaminen. Se on jäänyt kasvun varjoon ja meidän täytyy miettiä, millaisia hallintotasoja tässä on eri jäsenvaltioissa. No sitten vielä tämä Euroopan tason palkkio, joka liittyy tavoitteiden saavuttamiseen 2020 strategian osalta. No, tästä tietysti voidaan keskustella, mutta ei tätä voida yhdistää pelkästään kohesiopolitiikkaan. Kohesiopolitiikalla ei voida toimia sen valtuuksen ulkopuolella ja ehkä meidän pitäisi vahvistaa näitä hallin, taloushallintomekanismeja Euroopan tasolla. Monetkin sanovat, että tämä ei ole kovin ymmärrettävä, mutta sitten tässä on puhuttu kriteereistä ja indikaattoreista, joita käytetään kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Ja todellakin tämän hyvin mielenkiintoinen ehdotus ja muita tulee. Ja varmasti voimme asiassa edetä. Ja tietysti meidän täytyy välttää se, että kun on uusi hanke, otettaisiin askelia taaksepäin. Kiitos. Kiitos Tenan Angurakis Euroopan parlamentista. Oikein paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nyt keskustelemme kohesiopolitiikasta. Ja kesäkuinen päätös euroalueen suhteen ei ole tuottanut niitä toivottuja tuloksia. Viittaan tässä tähän pahaan kriisiin, jonka kourissa Eurooppa tällä hetkellä kamppailee ja ulospääsyä ei näytä olevan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kilpailu kasvaa, eli kuka joutuu kantamaan suurimman taakan. Me tarvitsisimme sellaista talouskasvua, josta hyötyvät työntekijät, mutta sellaista ei ole nähtävissä. Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitukset pakottavat Kreikan työntekijöitä kiristämään vyötään ja rajoittavat heidän oikeuksiaan. Yksi Kreikan kriisin keskeisimmistä syystä piilee juuri näissä yhteisön ohjelmissa, Eli että suuret toimijat ovat saaneet varat itselleen, mutta valtio on joutunut Ah, nielemään tappiot. Mitä tulee kohesiopolitiikasta, niin kysehän on vain ja ainoastaan siitä, että monopolit pysyvät hengissä ja aluepolitiikka jää se lakaistaan maton alle. Ja kun katsotaan 2020 strategia, niin kysehän on vain ja ainoastaan voiton tuotosta, maksimaalisesta voiton tuotosta. Ja meidän mielestämme meidän tulisi käyttää noin 3,5 miljardia euroa muihin kuin pankkien toimijan tukemiseen. Minun mielestäni kohesiopolitiikka on Euroopan unionin velvoite, mutta me olemme nyt havainneet, että vain ainoastaan niitä ohjelmia tuetaan, jotka oikeastaan ovat johtaneet maamme tähän pääomakriisiin. kriisiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kansalaisille tarkoitetut varat viedään heiltä pois ja sillä verukkeella, että me haluamme viherryttää Eurooppaa ja saada kasvua aikaiseksi. Minun mielestäni satojen ohjelmien lopettaminen Kreikassa, joista on ollut hyötyä, on väärä lähestymistapa. Nyt tuetaan sellaisia ohjelmia, joista ei välttämättä ole hyötyä kansalaisille on tarkoituksena rakentaa uutta infrastruktuuria, mutta ongelmanahan on se, että me emme tee sosiaalisella puolella juuri sitä, mitä kansalaiset kaipaisivat. Kiitoksia. Uh, Kiitoksia. Ja sitten Petrus Raija Portugalista. Uh, e Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää tästä aloitteesta verrattuna muihin parlamenttien välisiin kokouksiin, joita olemme pitäneet, niin minun mielestäni tässä on kyllä menty eteenpäin koheesioasioissa ja ihan myönteiseen suuntaan siis. Joten ensinnäkin olemme todenneet, että tulisi olla yhteisiä sääntöjä, yhteisiä välineitä, jotta voisimme kaikki olla tehokkaampia – Siirtymäalueet. No, teoriassahan se on ihan kiintoisa konsepti, että olisi tämmöisiä hiljattaisia sisääntulo- tai poislähtömekanismeja, mutta tällaisen mekanismin perustaminen ei, sen ei pitäisi tapahtua muiden mekanismien kustannuksella. Ja kyllä pitäisi olla myös eri ohjelmien kesken integroitua hallintoa, tulos, suuntautuneisuutta, tulosvetoista. Ja jos katsotaan näitä operaatio-ohjelmia, niin valitettavasti täällä on ollut tällainen yhden rahaston filosofia, ja se ei ole antanut meille parasta mahdollista tulosta. Joten ihan operationaalisista syistä meidän täytyisi tarkastella tällaista integroitua filosofiaa. On toki useita haasteita, jotka täytyy, joihin täytyy vastata. Ensinnäkin tämä, new, tämä uusi Connecting Europe fasiliteetti, mistä siihen rahat tulevat. Se tulee imemään aika paljon kohesiorahaston rahoista. Se tulee myös olemaan pitkälti riippuvainen kohesiorahastosta ja sääntöjen täytyy toimia. Pitää pitää huoli siitä, että näemme todellakin metsän puilta, eikä sen tarkoitus jää hämärään kohesiopolitiikan toki täytyy olla 2020-strategian mukainen, mutta täytyy pitää huoli siitä, että ei tule alueellisia kohesio-ongelmia, jotka liittyvät vaikkapa kilpailuun, kilpailukykyyn. 2020-strategian mittaristo ei välttämättä osaa mitata tiettyä alueellisen tason kysymystä eikä se välttämättä auta meitä kohesiopolitiikan tulevaisuudessa. Ja sitten ihan pragmaattinen asia, kalenteri, aikataulu, mitä teemme ja missä vaiheessa. No, aiemmalla ohjelmointikaudella vuonna 2007-2008 rahaston instrumentit eivät olleet riittävän ajoissa saatavilla pitää pitää huoli siitä, että tämmöistä aukkoa ei synny. Meidän täytyy pitää huoli siitä heti vuoden alusta saakka, että eri ohjelmat toimivat. Kiitoksia. Kollegat, jotka nyt lähtevät, muistuttaisin, että meillä on vielä vastaanotto kouksen jälkeen. Toiler ilmeisesti ei ole täällä. En näe häntä. Eli sitten Erik Eriksson Ruotsista, Ruotsin eduskunnasta. Tack fru ordförande. Eh, sammanhållspolitiken har gjort nytta och eh, gör också... Kohesi politiikka on ollut erittäin hyödyllistä. Ruotsissa meillä on tällä hetkellä eräs subsidiariteettiperiaatteeseen liittyvä juttu meneillään. Me en voi puhua tästä asiasta ennen kuin asiakirjat ovat tulleet valmiiksi, mutta on erittäin kiintoisaa kuulla eri jäsenvaltioiden näkemyksiä. Meillä on kaikilla vähän erilaiset lähtökohdat ja on ollut kiintoisaa kuulla ihmisten näkemyksiä. Me pidämme koheesiopolitiikkaa hyvänä asiana, jos ajatellaan vaikkapa maataloudessa – näitä täydentäviä ympäristöehtoja, niin kyllä kohesiopolitiikassakin tulisi olla jonkinlaisia, jonkinlaista ehdollisuutta ja aivan luonnollisia yhteisrahoituslinkkejä. On tiettyjä sellaisia aloja Euroopan unionissa ja alueita, jotka toimivat oikein hyvin ihan odotustemme vastaisesti jopa. Ja tämä johtuu siitä, että näillä alueilla on ponnisteltu alueen sisällä. Toisaalta on sellaisia alueita, joissa tarvitaan apua ulkopuolelta tai keskusjohtoisempaa apua. Tätä politiikkaa kannattaa jatkaa jatkossakin. Italialainen kollegamme jo tässä puhui ongelmista, joita voi tulla esiin. Pankit eivät ole valmiita kantamaan vastuuta toimimaan paikallisesti – ja kun näin ei ole, niin alueet saattavat jopa epäonnistua. Ja on erittäin tärkeää, että otetaan myös huomioon kilpailuasiat tässä strategiassa. Meidän täytyy yrittää toimia niin, että eri maat voivat pysyä kilpailun terässä mukana. Se on tärkeää myös sellaisille maille, jotka ovat riippuvaisia esimerkiksi viennistä. Kun ajatellaan nyt tätä aikataulua, ehkä minä itse en ymmärtänyt asiaa hyväksi, ymmärtänyt tätä asiaa hyvin, niin täällä puhuttiin, ymmärsinkö oikein, kun ymmärsin, että lokakuun loppuun mennessä pitäisi aloittaa neuvottelut, koska täytyyhän minun voida kertoa myös omille parlamentaarikoilleni tämä asia. Olin kuitenkin erittäin tyytyväinen siihen, että komissaari jaksoi kuunnella meidän kaikkien puheenvuorojamme. Ja juuri tällä tavalla tämän unionin pitää toimia. Kiitos. Thank you. I, I don't see... Kiitoksia. Trem Puloskan ei taida olla paikalla. Eli palaamme Portugaliin. Maria Deen Portugalin parlamentista. Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin todeta, että tämä aloite on erittäin hyvä. Ja se, että keskustelemme tästä nyt näin varhaisessa vaiheessa, se on myöskin hyvä. Tähän mennessä olen kuullut sanottavan, että on kolme aiheryhmää, joita pitää käsitellä. Ensinnäkin kaikki varmaan ovat samaa mieltä, että meidän täytyy arvioida myönteisesti sitä, mitä rakenne politiikassa tähän mennessä on tapahtunut Euroopan unionissa. Ja tämä on ehkä ainoa tehokas solidaarisuuden politiikka Euroopan unionissa. Se osoittaa, mitä, miten solidaarisuus auttaa kansalaisia. Mutta tulevaisuus on epävarma. Monet kansalaiset miettivät, mitä lisäarvo Euroopalla itsessään on. On tärkeää, että kohesiopolitiikka jatkuu ja että se on käsin kosketeltavaa ja että se osoittaa, mitä sillä saadaan aikaan talouden ja yhteiskunnan kehityksessä ei pelkästään Euroopan kannalta, vaan myöskin näillä alueilla, jotka muodostavat Euroopan. Eli meidän täytyy antaa Euroopalle uskottavuutta, meidän täytyy saada takaisin kansalaisten luottamus. Tämä on tärkeä politiikan ala ja se on avainroolissa tässä kysymyksessä. Myöskin kansallisilla parlamentilla on avainrooli ja meidän täytyy nyt unohtaa kansalliset riidanaiheet jos me haluamme jatkaa tätä Euroopan rakentamista, meidän täytyy jättää Syyrian pelkästään kansalliset kysymykset. Yksi puhe sanotaan kolme kiistanaihetta tai kysymystä. Mitä odotamme kohesiopolitiikalta? No, me lähestymme tätä asiaa eri tavoilla. Meillä on erilaisia filosofioita. Meillä oli ollut todellinen siirtymäkausi, perinteisen politiikan välillä, jota oli ja jota koettiin aikaisemmin. Ja nyt olemme siirtymässä uuteen vaiheeseen, uuteen rakenteelliseen vaiheeseen Euroopassa. Meidän täytyy katsoa Euroopan tasolla sovittuja täytäntöönpanosääntöjä. 2020 strategia on näistä yksi. Ja me haluaisimme myöskin vähän joustavuutta sen suhteen, miten näihin tavoitteisiin päästään. Faktahan on se, että me nyt eurooppalaistamme alueellisia mekanismeja ja aikaisemmin ne ovat kansallisia. Ja nyt me haluamme politiikkaa, jossa pannaan täytäntöön 2020 strategian tavoitteita. Ja minä olen samaa mieltä tästä uudesta lähestymistavasta, mutta meidän täytyy olla varovaisia. Uudessa lähestymistavassa on varmistettava, että löydämme oikean tasapainon perinteisen lähestymistavan välillä ja uusien haasteiden välillä, joita Euroopassa ja jäsenvaltioissa tällä hetkellä on. No 2014, kun panemme täytäntöön tätä uutta puitteistoa, meille tulee näitä haasteita. Ja ehkä silloin on uusia painopistealueita ja uusia kiireellisiä asioita, jotka on hoidettava – mutta joka tapauksessa meillä pitää olla rakennepolitiikassa kunnollista täytäntöönpanoa. Kaksi perusasiaa, jotka tulee ottaa mukaan tähän Euroopan ja kansallistason keskusteluun. Ne liittyvät ehdollisuuteen. Ja olen samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi olla tiukempia sääntöjä sen suhteen, miten varoja myönnetään ja käytetään. Ja olen samaa mieltä siitä, että pitäisi enemmän valvoa näiden varojen käyttöä. Mutta meillä on suuria epäilyksiä sen suhteen, miten tämä tehokkuusreservi toimisi. En nyt ihan tarkkaan tiedä, mistä tänä aamuna tarkalleen ottaen sovittiin, mutta alueet, jotka ovat jo nyt vaikeassa tilanteessa, niitä ei saa laittaa kaksinkertaisesti vaikeaan tilanteeseen. Meillähän on kumppanuutta jäsenvaltioiden ja komission välillä ja tähän liittyy monia tekijöitä. Meidän täytyy nyt miettiä vastausta, jossa kaikki jäsenvaltiot näkevät, että se mitä tehdään on oikein ja oikeudenmukaista. Sitten meidän täytyy keskittyä tietenkin köyhimpiin alueisiin. Sitten tämä välikategoria. Se johtaa siihen, että vähemmän, kaikkein köyhimmät alueet kärsivät. Meidän täytyy kohdella kaikkia alueita oikealla tavalla, ja meidän pitäisi nyt tarkastella tätä ehdotusta vähän kokonaisvaltaisemmin. Ja miten me sitten pääsemme ulos tästä talouskriisistä Euroopassa? No, se riippuu monista asioista. Me emme halua nyt vaarantaa sitä, mitä teemme kaikkien köyhimmillä alueilla. Kiitoksia sitten Euroopan parlamentissa Sean Kelly. Eh, thank you very much, I think. Kiitoksia kovasti. Tämä on ollut erittäin kiintoisa keskustelu. Ja haluaisin todeta, että kohesiopolitiikka on ollut erittäin menestyksekästä Euroopassa ja monilla alueilla. Ja samanaikaisesti, kun meillä nyt on tämä kriisi, talous ja rahoitus sellainen, niin on hyvä tarkastella tätä politiikkaa ja katsoa, millaisia muutoksia siihen ehkä pitäisi tehdä. Ensimmäinen huomioni on kun nyt katselen tätä äh, listaa äh, parlamentaarikoista ja kansallisten parlamenttien edustajista, äh, täältä puuttuu muutamia henkilöitä, joita olisin kaipaillut tänne. No, me olemme täällä puhuneet paljon tästä välikategoriasta. Monet ovat sitä vastustaneet. Uskon, että siitä on keskusteltu aika paljonkin, myös alue komitean tasolla, parlamentin tasolla, ryhmän tasolla. Ja ne ihmiset, jotka puoltavat sitä, niin no ehkä on vähän naivia sanoa, että ovat itsekkäitä ja heillä on epäilyttäviä syitä edistää sitä. Eihän kukaan halua välttämättä puu, hankkeutua ikään kuin erilleen näistä konvergenssisyistä, mutta jos on sellaisia alueita, jotka lyhyessä ajassa voisivat olla hyvinkin riippuvaisia tällaisesta avusta, jota ilman kuitenkin taantuisivat, niin ehkä tätä kannattaa harkita. Ja joustavuudesta on puhuttu alueista puhuttaessa. No minulla on tietysti rajallinen tuntemus alueista, mutta näiden alueiden kategorisointi näyttää hiukan umpimähkäiseltä ja vanhanaikaiseltakin. Haluaisin tietää, onko tässä kohtaa antaa sijaa joustavuudelle? Voisiko ehkä piirtää rajat uudestaan silloin, kun nämä olemassa olevat rajat eivät oikein heijastele vastaa tämänhetkistä taloudellista tilannetta? Kiitos. Very much. And the last... Kiitoksia. Sitten vielä kansallisesta parlamenteista Kyprokselta Kirjakos Hadjianis. Puheenjohtaja, haluaisin kiittää järjestäjiä tämän kokouksen järjestämisestä. Tämä on ollut erittäin kiintoisa tämä keskustelu, joka käsittelee kohesiopolitiikan tulevaisuutta. Rahoituskriisillä on tietynlaisia vaikutuksia, jotka ovat vaikuttaneet EU-hun ja vaarantaneet sen konkreettisenkin tuloksen, jota on saatu aikaan. Tämän lisäksi kriisi on valaissut sitä, kuinka paljon alueelliset eroavaisuudet voivat vaikuttaa yhteisten tavoitteidemme saavuttamiseen ja tällä tavalla estävät Euroopan unionin harmonista kehitystä. Valuutta asiat ovat vaikuttaneet, ovat tehneet tämän kohesiopolitiikan tarpeen vain ilmeisemmäksi paitsi että voidaan auttaa kriisissä olevia alueita, voidaan myös todellakin ohjata koski, kohti talouden kasvua. Aiemmat haasteet ovat nyt akutisoituneet ja sen vuoksi meillä on odotuksia kohesiopolitiikan suhteen. Minun omani maani Kyproskin on tod- hakenut solidaarisuusrahaston rahaa sen jälkeen, kun alu- telakkatukikohdassamme, tai siis alustukikohdassamme tapahtui onnettomuus. Ja tämän kriisin vuoksi työttömyys on sekin koskenut meitä ja kriisi on sitä pahentanut monissa jäsenvaltioissa ja jo tällä hetkellä hankalaa taloudellista tilannetta vaikeuttanut entisestään. Kaikki tämä estää investointia kohesiopolitiikka kuitenkin perustuu yhteisrahoitukseen ja sekin on nyt ollut hankaluuksissa. Olisi hyvä, jos voitaisiin paremmin auttaa muun muassa yksityisen sektorin osallistumista kohesiorahaan. Kohesiopolitiikka on oleellinen osa myöskin 2020-strategiaa Ilman sitä emme voi saada aikaan älykästä ja osallistavaa kasvua. Tämä jäisi tyhjäksi kirjaimeksi. Kohesiopolitiikka täytyy yhdistää 2020-strategian prioriteetteihin. Temaattinen konsentraatio tai keskittäminen on sekin tervetullutta koska tällä tavalla voidaan saada aikaan, e- ja täytyy myös paremmin koordinoida EU-politiikkoja keskenään. Pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen, että ei sahattaisi oksaa kunkin alueen erityistarpeilta. Jokaisessa jäsenvaltiossa hallintoviranomaisten tulisi voida selvittää omia strategioitaan Subsidiariteetti periaate muun muassa on yksi kansallisten parlamentaarikkojen arvostamista asioista. Täytyy myös muistaa, että kohesiopolitiikan alueellista luonnetta ei tulisi vähentää ää, alakohtaisen politiikan hyväksi, koska tällainen eri alojen monialaisuus on juuri sen sen, sille ominaista. Meidän roolimme on tärkeä. Lainsäädännön subsidiariteettitestin ei pitäisi sitä rajoittaa, vaan pikemminkin varmistaa se, että kohesiopolitiikka on asianmukaista ja resurssitehokasta. Siksi meidän täytyy useammallakin tasolla poliitikkojen vaikutuksia arvioida. Kiitoksia. No sitten Peter Bergovits komissiosta. thank you very much. Kiitoksia näistä hyvistä kommenteista ja kysymyksistä. En kyllä pysty vastaamaan niihin kaikkiin ja tiedän, että teillä on kohta vastaanotto alkamassa. Eli puhun ihan lyhyesti. Ensimmäinen asia, johon haluaisin puuttua, liittyy alueiden mukanaoloon ja haluan nyt olla ihan selkeä, selkeä sanainen. Kohesiopolitiikka on politiikka, joka pohjautuu monitasoiselle hallinnolle, joka heijastelee sitä, miten eri jäsenvaltiot on organisoitu, ja näin tulee olemaan myös jatkossa. Kumppanuussopimus luo enemmän koordinointia, mutta se ei ole mekanismi, joka korvaisi sen, mitä meillä on tällä hetkellä. Ja lisäisin vielä, että osana sääntelyä olemme ehdottaneet käytännössääntöjä kumppanuudelle, joka hyväksytään komissiossa ja jota sitten sovelletaan jäsenvaltioissa, kun ne luovat tällaisia kumppanuussuhteita. Eli varmasti pystymme vahvistamaan tätä kumppanuusperiaatetta tämänhetkisissä ohjelmissa. Muutamat teistä kysyivät näistä valvontajärjestelmistä ja hallinnollisesta taakasta. Tässä on kyseessä ala, jossa täytyy löytää oikea tasapaino. Yhtäältä on kustannuksia, kansallisille ja alueellisille hallinnoille. Ja toisaalta meillä on komission vastuu budjettiviran, budjettivallan käyttäjille sen suhteen tavarat on käytetty oikein. Eli tämä on aina asia, jota täytyy käsitellä ja meidän täytyy ottaa esitykseen mekanismeja, jotka mielestämme olisivat hyödyllisiä. Mitään yksinkertaista ratkaisua ei ole, mutta me ehdotamme useita yksinkertaistamistoimia, kun ajatellaan sitä, miten voidaan yksinkertaisemmin käsitellä kustannuksia. Siitä voitaisiin myöskin vähentää virheiden määrää. Olemme ehdottaneet myöskin suhteellisempaa järjestelmää sekä tämän noudattamisarvioinnin osalta ja tämän akkreditaation osalta. Komissio on mukana ainoastaan, jos se katsoo, että olemassa on suuri riski, ja valvontajärjestelmissä tilintarkastusten määrä voidaan suhteuttaa riskin suuruuteen. Eli tämä voi myöskin vähentää jäsenvaltioiden tilintarkastustaakkaa. Sitten paikallistoimijoiden mukanaolo. No, tämä on tietysti tärkeä kysymys. Joku teistä puhui lähestymistavasta, jota ehdotimme mutta asetuksesta näkyy myöskin, että olemme ehdottaneet, että hyväksyttäisiin kuntien johtama kehitysmalli. Ja ehdotimme, että painopistealueet tällä alalla saisivat enemmän yhteisrahoitusta. Sitten nämä siirtymäalueet. Miksi me ehdotamme uudenlaista aluekategoriaa? No, tämä on yksinkertainen kysymys meille, koska se, mitä olemme ehdottaneet, on oikeudenmukaisempi kuin tämänhetkinen järjestelmä. Tällä hetkellä kaikki alueet, jotka ovat yli 75 prosentin, saavat saman verran varoja. Jos on alue, jossa on 250 prosenttia keskivertoon bruttokansantuotteesta, niin se saa suurin piirtein saman verran varoja kuin alue, jossa on 76 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli kun tämä vaihtelee 75 prosenttia 90 prosenttiin, niin on järkevämpää, että on oikeudenmukainen järjestelmä. Sitten on turvaverkko niille alueille, jotka ovat tulossa konvergenssia alueista, jotka olivat alle 75 prosentin aikaisemmin. Ja sitten meillä ei ole pelkästään rahoituksen osalta turvaverkkoa, vaan myöskin yhteisrahoitusosuuksien ja näiden aluekohtaisten keskittymien osalta. No sitten nopeasti vielä näistä yhteisrahoitusosuuksista. Asetuksessa on ehdotettu, että jatketaan tämänhetkistä järjestelmää hyvin pitkälti. Sitten rahoitusvälineet. Tämä tuli esiin monessa kohtaa, eli mitä voidaan tehdä pk-yrityksille tai mitä voidaan tehdä takeiden osalta. No, asetuksessa on paljon laajempi lähestymistapa rahoitusvälineisiin, ja tämä helpottaa niiden käyttöä. Ja pienet yritykset voivat hyödyntää mahdollisuuksia olemassa olevien varojen kautta, ja tällä tavalla ehkä voidaan kaksin tai kolminkertaistaa varojen määrä tulevaisuudessa, jotka on varattu tällaisiin järjestelmiin. No sitten nämä monirahoitteiset hankkeet. No meidän pitäisi tarjoutua tekemään enemmän integraatiota tulevaisuudessa ja siksi pitäisi olla mahdollisuus tehdä monirahoitteisia hankkeita, mutta se ei ole pakollista, mikäli aloittaa tai valtio haluaa rahoittaa hankkeita vain yhdestä lähteestä, niin se on mahdollista, mutta monia lähteitä on myös nyt mahdollista käyttää. Sitten Euroopan 2020-strategia, kun ajatellaan näitä tavoitteita. Ja haluaisimme, että tulevaisuudessa keskityttäisiin enemmän 2020-strategian tavoitteisiin. Ja tästä on puhuttu selkeästi asetuksessa, eli työpaikkoja ja kasvua ja muut tavoitteet, jotka liittyvät 2020 tavoitteisiin. Mutta miten se sitten tehdään, se riippuu jäsenvaltioista ja alueista – Pitää löytää ratkaisuja, jotka toteuttavat 2020 tavoitteita, joista tulee energiatehokkuja, työpaikkoja, kasvua, sosiaalista osallistumista tavalla, jotka toimivat teidän alueillanne ja teidän jäsenvaltioissanne. Tämä on tärkeä osa neuvotteluita, joita haluamme käydä kanssanne sekä neuvotteluiden että hankkeiden osalta. Eli tämä on kohesiopolitiikan lisäarvo 2020 strategiassa. Se on aivan keskeistä. Eli Eurooppa ei pääse näihin tavoitteisiin ilman alue- ja paikallistason ratkaisuja, joten tämä on asia, josta haluaisimme vielä keskustella kanssan tulevaisuudessa. No sitten vielä muutama kysymys, joka liittyy tähän reserviin. Se on kehittynyt viime viikkoina. Nyt meillä on mekanismi, joka on kansallisen tason reservi. Siellä pidetään tietty määrä varoja niitä hankkeita varten, jotka pääsevät tavoitteisiin, ja sitten jäsenvaltioiden pitää ohjata resurssit niihin hankkeisiin, jotka ovat tehokkaimpia. Tämä on parempi kannustinmekanismi ja tämä on hyödyllinen väline, jolla voidaan parantaa tehokkuutta. Sitten että keskittyminen Meillä pitää olla jonkinlaista keskittymistä, mutta sen pitää heijastella eri kehitystasoja eri alueilla. Ja siksi olemme ehdottaneet, että olisi vähemmän keskittymistä konvergenssialueilla ja myöskin mietimme sitä, että entiset konvergenssialueet, alueet, jotka ovat siirtymässä pois tästä kategoriasta, niillä on erityistarpeita ja siksi keskittymisen määrää pitää mukauttaa. Sitten näiden rajojen uudelleenveto. No, rajat, joita noudatamme, ovat rajat, jotka Eurostat ja jäsenvaltiot ovat määritelleet. Tämän asia, joka hoidetaan jäsenvaltioiden ja tilastoviraston välillä, eli jos tässä on jotain virheitä, niin jäsenvaltio voi ottaa yhteyttä Eurostatiin ja katsoa, pitäisikö asian saada muutos. Sitten vielä tämä alat ylittävä lähestymistapa. Uudella asetuksella olemme luoneet pohjan paljon vahvemmalle alojen rajat ylittävälle toiminnalle, eli sosiaalirahaston ja kohesiorahaston väliset yhteydet, mahdollisuus toteuttaa monirahoitteisia hankkeita ja aluetasolla voidaan käyttää kaikkia rahastoa yksinkertaisemmin ja pitää olla säännöt, joita sovelletaan kohesiopolitiikassa, mutta myöskin maaseudun kehittämisessä ja kalatalouspolitiikassa. Eli tässä on paljon potentiaalia, mutta tämä pitää toteuttaa ruohonjuuritasolla. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä ja todeta, että tämä on uusi kokemus komissiolle. Nyt ensimmäistä kertaa me teemme kohesiopoliittisen ehdotuksen Lissabonin sopimuksen voimassaoloaikana. Ja ehdotukset on toimitettu myöskin kansallisiin parlamentteihin. Ja jatkamme tämän keskustelun jatkamista teidän kanssanne myöhemmin. Kiitoksia. Ja sitten Mihail Schneider, joka on alueiden komiteasta ja liittoneuvostosta, haluaa vielä pari minuutin puheenvuoron. Rouva puheenjohtaja, kiitoksia. En puhuta tässä siis nyt AKn puolesta, vaan liittoneuvoston nimissä. Ehkä tämä sekannus johtuu tästä ilmoittautumismenettelystä, mutta pari huomiota tähän keskusteluun liittyen. Liittoneuvosto tulee tulevalla viikolla hyväksymään kat kattavan kannanoton tähän keskipitkän ajan rahoitusohjelmaan ja kunhan se on hyväksytty, niin se käännätetään ja välitetään aluevaliokunnalle. Osavaltiot ovat hallituksen kanssa samaa mieltä siitä, että ehdotus on riittävä vastaamaan tähän keskittymiskriteeriin. Tiedän, että asia on kritisoitu alkuviikosta kosak ryhmä kokoontui ja siellä eräät parlam, kansallisten parlamenttien edustajat esittivät kriittisiä kommentteja, mutta 72 prosenttia on tarkoituksena ohjata huonommassa asemassa oleville alueille. Ja 27 aluetta tulevat jäämään tästä konvergenssiryhmästä, ja jos nämä asiat huomioidaan, niin siinä valossa komission ehdotus todellakin tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän toivomuksemme mukaisesti keskitytään juuri köyhimpien alueiden tukemiseen. Mutta kohesiopolitiikan pitäisi tarkoittaa myöskin tukea kaikille, koska tässä on olemassa linkitys Eurooppa 2020-strategiaan. Kohesiopolitiikan kautta voidaan 2020-strategiaa toteuttaa vahvasti, mutta tässä ei ole linkitys ainoastaan muutamiin köyhiin alueisiin, vaan kaikkiin alueisiin. Ja tarkoittaa sitä, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus porrastetun järjestelmän mukaisesti osallistua tähän rahastoon. Ja sitten tämä siirtymäkysymys. Tässä pitää pitää erillään pari asiaa. Meillä on tämä siirtymään liittyvä ongelma, joka liittyy nykyisiin konvergenssialueisiin, joilla kehitys on ollut myönteistä ja on, ovat päässeet yli yli 75 prosentin ja 16 konvergenssialuetta tähän kuuluu ja seitsemän niin sanottua phasing in alueita. Osavaltiot, osa liittoneuvosto ja hallitus Saksassa ovat sitä mieltä, että näillä alueilla pitäisi olla mahdollisuus saada tukea rajoitetun ajan, eli tällaisen siirtymäkauden ajan. Mutta sitten on olemassa vielä se, että kaikki alueet, jotka ovat täällä 75 ja 90 prosentin välillä, niin se aiheuttaa kyllä vielä ongelmallinen asia, sillä me olemme sitä mieltä, että tämä tarkoittaisi pysyvää välinettä, josta ei ole kuitenkaan selvää sanomaan sen suhteen, että missä määrin se poikkeaa nykyisestä järjestelmästä. Me emme ainakaan ole vielä sitä ymmärtäneet. Me olemme sitä mieltä, että kyllä konvergenssialueille pitäisi tällaista siirtymäkauden tukea antaa, mutta kuitenkin äh, on myöskin tärkeää perehtyä tähän uuteen ehdotukseen aivan uuden kategorian luomiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt olemme kokouksen loppuvaiheessa. Haluaisin vielä lopuksi käyttää pari minuutin puheenvuoron. Ensinnäkin tapaamme seuraavaksi vuoden kuluttua. Tässä formaatissa tästä päätettiin valiokunnassa eilen. Eli haluaisimme sitten ensi vuoden lokakuulle toisen kokouksen ja toivottavasti silloin olemme tämän neuvotteluprosessin loppuun vaiheessa. Ja toivottavasti myöskin, kun neuvottelemme näistä monivuotisista rahoitusnäkymistä. Tietysti kasvu tulee alueilta, kaupungeista, pk-yrityksistä, mutta meidän tehtävämme on luoda puitteet, jotka edistävät kasvua ja haluaisimme uusia investointiohjelmia ja että niitä rahoitetaan kohesiopolitiikan välineistä – ja tämä alkaa sitten parin vuoden kuluttua. Siksi aika on meille hyvin tärkeää. Ja haluaisin myöskin todeta, että komissio ja Euroopan parlamentti, sihteeristö ja monet kollegat täällä, me olemme kuunnelleet tarkkaavaisena kaikkia kommenttejanne. Tässä on nyt ensimmäinen versio näistä kommenteista printatussa muodossa. Eli me kuuntelemme huolellisesti, mutta kaikki, jotka haluavat lähettää meille kirjallisia yhteydenottoja, niin arvostamme niitä, koska tämä yhteistyö on vasta alkuvaiheessa. Ja alussa sanoin, että teillä on tämä keltainen ja oranssi kortti toissijaisuusperiaatteen nojalla, mutta emme näin halua toimia. Haluaisimme, että meillä olisi enemmän keskustelua tällä kaudella, koska paljon riippuu siitä, mitä voitte tehdä kansallisissa parlamenteissa ja on muita valiokuntia kansallisella tasolla, jotka käsittelevät budjettineuvotteluita ja muita politiikan aloja. Eli me luotamme teidän aktiivisuuteenne omassa parlamentissanne ja myöskin yhteistyöhönne hallitustenne kanssa. Ainakin jotkut hallitukset kuuntelevat kansallisia parlamentteja, joten teidän kantanne on hyvin tärkeä ja teillä on vaikutusvaltaa kotimaassanne. Myöskin sanoin, että olemme viimeisen kahden vuoden aikana tehneet kovasti töitä, valmistelleet näitä neuvotteluita, luoneet luottamusta neuvoston ja komission kanssa, tehneet päätöslauselmia, äänestäneet niistä päät- täysistunnossa, kertoneet kollegoille Euroopan kohesiopolitiikan eduista. Ja myöskin meillä on työryhmä, joka käsittelee tulevaa kohesiopolitiikkaa ja kolmen viikon välein kuulemme komissiota. Eli paljon työtä on tehty ja myöskin on nimetty esittelijät kaikkia, kaikille asetuksille, jotka komissio on hyväksynyt. Meillä on esittelijöitä kaikista suurista poliittisista ryhmistä, EPPstä, Van Nistelrooy, Albrecht ja Zella, Hollannista, Puolasta ja Saksasta, sitten sosialistiryhmästä Viktor Bostinaru Romaniasta, ja Maria Irigoya Peres Espanjasta ja Konstanza Krelf Saksasta ja sitten liberaaliryhmästä Riikka Manner Suomesta, mutta jokaista esittelijää vastaa monet varjoesittelijät kaikista poliittisista ryhmistä. Eli jos haluatte toimia omassa poliittisessa ryhmässänne, niin täällä valiokunnassa on kollegoita, jotka kuuluvat teidän poliittiseen ryhmänne – Eli tästä voi olla teille hyötyä. Kaikki löytyy nettisivuilta, eli jos tarvitsette tietoja, ne löytyvät nettisivuiltamme. Ja sitten kuukauden kuluttua seuraavassa kokouksessa no, olemme jo keskustelleet tulevaisuuden sääntelypuitteista. Eli ymmärrämme, että työtä on paljon vielä tehtävänä, mutta me haluamme sen tehdä ja toivomme, että voimme luottaa teihin ja sitten yhdessä voimme todellakin tehdä tämän. Se, että Eurooppaan saadaan kasvua, ainoa tapa on eurooppalainen tapa, eli me yhdistämme resursseja, yhdistämme asiantuntemusta ja teemme edelleen yhteistyötä. Eli nyt varmaan sitten voimme siirtyä tuonne vastaanottoon, joka on oven ulkopuolella. Ja näin ollen kokous päättyy. Ja muistuttaisin vielä että nyt puolalaisten jälkeen, jotka ovat tehneet erittäin hyvää työtä, vuoroon astuvat tanskalaiset ja sitten kyproslaiset. Voitte käyttää tämän tilaisuuden ja puhua näiden parlamenttien edustajille myöskin. Eli kiitoksia vielä, että olitte paikalla ja toivottavasti voimme jatkaa tätä hyvin alkanutta yhteistyötä seuraavina vuosina. Kiitoksia, kokous päättyy.